Right, ladies and gentlemen, if we can adjourn. No niin, hyvät naiset ja herrat, voisimmeko hyväksyä esityslistan sillä muutoksella, että kohta yhdeksän, eli unionin tulli kuudeksi, tai tulli, niin tulli kuudeksi, ja keskustelu niistä tavaroista, jotka väliaikaisesti lähtevät unionin tullialueelta ja sitten tuodaan takaisin. Tämä keskustelu on lykätty seuraavaan kokoukseen, niin kuin myös esityslistan kohta 16, eli esteettömyysvaatimuksia koskevien jäsenvaltioiden lakien asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentäminen tuotteiden ja palvelujen kohdalla. Eli nämä kaksi kohtaa käsitellään marraskuun kokouksessa. Eli nämä kaksi muutosta, voimmeko näillä muutoksilla esityslistan hyväksyä? Meillä on kevyt esityslista tänä iltapäivänä näin ollen. Haluaisin muistuttaa, että tämä kokous menee suorana verkkoon. Ja uutiskirjakin on julkaistu kaikki asiakirjat ovat käytössä. Ja uutiskirjeessä katsotaan ennen kaikkea kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanoa. Haluaisin myös muistuttaa, että meillä on tulossa IMKO-valiokunnan digitaalisten sisämarkkinoiden työryhmän yhdeksäs kokous. 18, 12 eh, päivää. Ennen kaikkea käsittelemme komission verkkovierailuja, televiestintäehdotuksia ja niiden vaikutusta kuluttajiin ja sisämarkkinoihin. Käsittelemme sitä, minkälaisia hyötyjä ja mahdollisia huolenaiheita tämä saattaa aiheuttaa kuluttajille niin tämä kokous siis pidetään keskiviikkoaamuna. Haluaisin myös toivottaa teidän tervetulleeksi Catherine Bearderin tähän valiokuntaan. Hän korvaa täällä Antanas Kuokan. No, Minulle tulee kyllä ikävä asia, joten Catherine pitää tehdä kovasti töitä hänen, hänet korvatakseen. Mutta kiitos siis ja tervetuloa Catherineille tänne. Hienoa saada sinut valiokuntaan. Voisimmeko katsoa nyt sitten vielä pöytäkirjat? Jos pöytäkirjoihin ei tule vastalausetta tämän kokouksen loppuun mennessä, niin katsotaan hyväksytyiksi. Sitten kohta neljä, uusimmat tiedot kolmikantaneuvotteluista ja tapahtumista. Käsittääkseni mitään uusia tietoja ei ole tullut. Ei ilmeisesti, eli tähän esityslistan kohtaan ei ole mitään sanottavaa. No sittenhän tämä onkin helppoa, sillä siirrymme kohtaan kuusi seuraavaksi. Erityistoimien tukemista kuluttajien ja muiden rahoitus palvelujen loppukäyteen osallistumisen lisäämiseksi unionin päätöksentekoon rahoituspalvelualalla koskevan unionin ohjelman perustaminen vuosiksi 2017 ja 2020. Tässä päävaliokuntana on talousasiainvaliokunta. IMKO on mukana säännön 54 perusteella ja meillä on yksinomainen toimivalta budjettikysymyksistä – ja jaettu toimivalta artikloista 1, kohde ja soveltamisala, artikloista 2, tavoitteet ja artikloista 3, eli me annamme panoksemme kuluttaja-asioihin liittyen. Kävin Ekonin puheenjohtajan eli edustaja Koaltierin kanssa pitkän keskustelun toimivallasta tämän kysymyksen kohdalla, tämän asian kohdalla. Ja sovimme, että loppuäänestys budjettiasioista, sen pitää heijastella konsensusta kummankin valiokunnan välillä. Eli tästä tulee kyllä mielenkiintoista. Kukaan ei halunnut käsitellä tätä lausuntoa, joten, tai tätä mietintöä, joten se tuli minun käsiteltäväkseni puheenjohtajana. Minu, miksi minun mielestä tämä on tärkeää? No, minusta on tärkeää, että tämä valiokunta jatkaa kuluttajien äänenä kaikkialla sisämarkkinoilla. Kun on tulossa sellainen ehdotus, jolla on suoraa vaikutusta kuluttajiin, on tärkeää, että meidänkin valiokuntamme osallistuu. Muutoin meitä ei enää jossain vaiheessa kuunnella ja kuluttajien ääni ei siksi pääse myöskään kuuluviin. Tästä syystä meidän pitää tarkastaa kuluttajanäkökohdat Ekon valiokunnan tekemässä työssä tällä alalla. Sitten itse tästä mietinnöstä. Siinä on kyse siitä, että EUn talousarviosta laitetaan sivuun rahaa, jotta voidaan kahdelle järjestölle antaa rahoitusta. Better Finance ja Finance Watch ovat nämä järjestöt. Eli laitetaan sivuun tietty määrä rahaa, jotta nämä kaksi järjestöä voivat toimia ja olla kuluttajien ääni rahoituspalvelualalla. Se on tärkeää, sillä kuluttajille tarvitaan todellakin sananvaltaa. Mutta on minulla myös kyllä huolenaiheita. Nykymuodossaan ehdotuksessa sanotaan, että vain nämä kaksi järjestöä voivat saada rahoitusta ja minä mietin, pitäisikö ehdottaa, että tämä olisi avoimempi prosessi niin, että muutkin järjestöt voisivat hyötyä rahoituksesta. Meidän on taattava, että kuluttajat saavat vastinetta rahoilleen ja saavat äänensä kuuluviin. Ja siksi tämän prosessin pitää olla avoin. Niin, ai niin, laittakaa muuten matkapuhelimet pois päältä, kiitos. Sitten artikla kaksi siinä sanotaan, että kuluttajajärjestöjen pitää voida edustaa kuluttajien, mutta asetuksen sanamuodosta ei käy ilmi, miten tämän käytännössä pitäisi toimia. Eli minä ehdottaisin, että niiden pitäisi tehdä yhteistyötä eurooppalaisten kuluttajaverkostojen kanssa, jotta todella kuluttaja-asiat otetaan esille ja jotta kuluttajilla on suoran oikeus osallistua kaikenlaisiin kuulemisiin. Komission pitäisi ottaa huomioon myös kolmansien osapuolten intressit ja valitukset, sillä sellaisia on ollut esillä näissä analyyseissä, jotka nämä järjestöt ovat tehneet. Eli kolmansien osapuolten osallistuminen on myös tärkeää. Meidän on taattava, että on riippumattomuutta. Nämä kaksi järjestöä kommentoivat komission työtä, mutta komissio luo raamit tai ehdot sille, mi- mitä kaikkea nämä järjestöt saavat kommentoida. Eli me yritämme nyt luoda tasapainoa jotta on tietty määrä riippumattomuutta sen suhteen, mitä todella kommentoidaan. Ja haluaisin myös uudelleen tarkastelulausekkeen artiklaan 9. Yksi huolenaihe ei liity suoranaisesti näihin, näihin kahteen järjestöön, mutta toisiin ryhmiin Brysselissä. Tässä on tarkoitus olla yhteisrahoituksesta kyse, eli 60 prosenttia komissiolta ja 40 sitten muualta. Se, siellä, ja minä ehdottaisin, että nämä 40 prosenttia tulisivat muualta, e- eivät, tulisivat muualta. Eli 60 prosenttia saattaa olla liian alhainen määrä. Pitäisi taata se, että on myös kolmans, rahoitusta myös kolmansilta osapuolta, ettei pelkästään komission varoja tässä kierrätetä. Tässä minun pääkommenttini tapaan Ekonin esittelijän Kyllä, tiedän, että Ekonissa on paljon e, eri mielisyyttä näistä asioista. EPM puolesta nyt Eva Pavnova. Kiitoksia. Minä tässä puhun varjoesittelijämme Rova Väiteren puolesta, kun hyväksyin tämän. Niin, oma ääneni oli hieman paremmassa kunnossa kuin tänään, joten Pyydän jo etukäteen anteeksi, että joudun välillä vähän yskimään tässä. Ensiksikin EPP-ryhmä täysin tukee tämän ehdotuksen tavoitetta. Todellakin on tärkeää parantaa kansalaisten luottamusta EU-rahoitusjärjestelmään ja osoittaa se, että me todella muotoilemme politiikkaa kuluttajia varten. Ja tämä tietysti pitäisi kaikki tehdä mahdollisimman avoimesti ja tehokkaasti Rova Vedera haluaisi kiinnittää huomiota tänne muutamaan seikkaan. Seikkoihin, joissa hänen mielestään on vielä parantamisen varaan. Ensinnäkin me ei ole oikein vakuuttunut siitä, että ei ole mitään syytä sille, että nämä kaksi järjestöä, Better Finance ja Finance Watch, jotka ovat komissioehdotuksen mukaan näitä edunsaajia, varjoesittelijämme ei ole vakuuttunut siitä, että on aivan välttämätöntä ottaa näiden järjestöjen nimet mukaan tähän tekstiin, lainsäädäntötekstiin. Sen sijaan varjoesittelijämme ehdottaa, että keskitytään tässä tavoitteisiin ja edun saajiin asetettuihin kriteereihin. Varjoesittelijöillä on tiettyjä varaumia kohtaan kolme, artiklassa kolme – eli mahdollinen fuusio näiden kahden yhdistyksen välillä ja mitä operationaalisia rahoituksellisia vaikutuksia tällä tulisi olemaan. Kenties monet voivat olla yhtä mieltä siitä, että jotta voitaisiin parantaa kuluttajille tarjottavia rahoituspalveluja Euroopan unionin laajuisesti on tärkeää paremmin vielä kuulla kuluttajien ja muiden loppukäyttäjien ääni jäsenvaltioissa. Ja tämän vuoksi varjoesittelijämme on sitä mieltä, että tämä liittyy, kun ajatellaan edunsaajien toimia, niin täytyy todellakin katsoa tätä, varmistaa se, että saadaan laajempi maantieteellinen kattavuus. Kenties tällä tavalla saataisiin lähempää yhteistyötä kuluttajajärjestöjen kanssa Keski- ja Itä-Euroopan maista, Pohjoismaissa ja Baltian maissa. Ja olisi tärkeää, että Brysselin ulkopuolellakin ryhdyttäisiin erilaisiin toimiin niin, että voitaisiin myös vahvistaa loppukäyttäjien ja kuluttajien toimintakapasiteetia. Ja sitten varjoesittelijämme on vielä hieman huolia yhteisrahoituksesta, koska on tuotu esille, että molemmat edunsaajajärjestöt hyvin vahvasti ovat riippuvaisia Euroopan unionin rahoituksesta, joten varjoesittelijä haluaisi tästä hieman lisää tietoja komissiolta. Ja lopuksi hän vielä hyvin selkeästi, sel, selvästi tässä odottaa lähes yhteistyötä esittelijän ja muiden varjoesittelijöiden kanssa niin, että voidaan luoda konkreettisempia tarkistuksia ja hyviä ehdotuksia, joita voidaan panna täytäntöön. Catherine, Catherine, sinä puhut Biljana Bortsanin puolesta siis. And has a flight delay and so... Niin Wilson ei ole täällä paikalla, koska hänen lentokoneensa on myy- myöhässä ja hänellä on muutama kommentti kollegoille. Kaksi kyseistä järjestöä luovat lisäarvoa ja rahoittavat EU-politiikkaa. Ne edesauttavat sijoittajia, kuluttajia, eläkerahastoihin osallistujia, ja niin edelleen, jotta nämä voivat paremmin ymmärtää EU-lainsäädäntöä ja ennakoida eh, tulevaa EU-politiikkaa. Jos tätä katsotaan varsinkin rahoituskriisin näkökulmasta, niin ne tarjoavat tärkeän vastapainon erittäin hyvin rahoitetulle lobbaukselle. Ja meidän kannattaa kyllä huomioida tämä lisäarvo, jonka ne tarjoavat. Niillä on erittäin laaja verkosto osallistujia ja asiasta kiinnostuneita. Ne molemmat järjestöt ovat myöskin äärimmäisen tärkeitä sekä rahoituspalveluissa että kuluttajille. Ne ovat hyödyntäneet näitä allokoituja varoja oikealla tavalla ja vuosikertomukset julkaistaan. Komission ehdottama teksti on hyvä SD-ryhmän mielestä, kun tarkastellaan rahoitusvastuuta ja kyseisiä varoja. Me tuemme tätä budjettiallokointia. Kiitoksia puheenjohtaja. Thank you, Catherine Beata. Kiitos seuraavaksi Catherine Bearder. Kiitos. No heti syvään päähän, kun tulin vasta tänne valiokuntaan, mutta kollegani Sharantsova ei ole päässyt paikalle, joten puhun hänen puolestaan. Hän haluaa, että sanon, että hän on hyvin pitkälti samaa mieltä puheenjohtajan kanssa rahoitusrajoituksista ja niin edelleen. Mutta rahoitus Finance Watchille ja Better Financeille, sen suhteen meidän pitäisi korostaa yhtä asiaa, että näitä varoja ei pitäisi käyttää joko globalisaation vastaisuuteen, kaupan vastaisuuteen tai Euro, EUn vastaisuuteen. Financial Watchin jäsenyys, jäsenien joukossa on monia vasemmistolaisia ammattijärjestöjä ja ää, äh, Finance Watchin, Finance Watch on liitetty TTIPn vastaisiin toimiin. Ei pidä mille, mitenkään rajoittaa sananvapautta, mutta EUn ei pitäisi tällä toimella kuitenkaan rahoittaa toimia, jotka menevät liian pitkälle. Meidän pitäisi taata, että tätä periaatetta kunnioitetaan, kun kummakin järjestön työohjelma hyväksytään. Kumpikin järjestö saa jopa miljoona euroa vuodessa, eikä tämä pitäisi olla mikään avoin sekki näille järjestöille. Kiitos. Kiitos. Haluaisiko joku muu kommentoida? Haluaisiko siinä tapauksessa komissio käyttää puheenvuoron? Thank you, Madam Chair. Um... Kiitoksia puheenjohtaja. Niin, minä olen tässä komission, komission edustajana ja me olemme olemme vastuussa tästä lainsäädännöstä. Olemme iloisia siitä, että valiokunnalla on ollut mahdollisuus keskustella tästä ehdotuksesta tänään me pidämme tätä varsin yksinkertaisena ja selkeänä ehdotuksena, koska se juontaa juurensa jo aikaisempiin pilottihankkeisiin ja valmisteleviin toimiin. Ennen kuin tätä uutta ehdotusta tehtiin, niin haluttiin myös, ajateltiin, että halutaan näille kahdelle järjestelylle myös takampaa rahoitusta. Sallikaa minun nyt lyhykäisesti mainita hieman näistä aikaongelmista, joita tähän liittyy. Molempien järjestöjen pitäisi toivon mukaan saada uutta rahoitusta jo ensi vuoden alussa. Olemme tietoisia siitä, että kahden valiokunnan täytyy antaa omaa kantansa tähän ehdotukseen, mutta olisimme erittäin kiitollisia, jos työ mahdollisesti, työtä saataisiin mahdollisesti hieman nopeutettua niin, että parlamentti voisi kenties lopullisen kantansa hyväksyä siinä vaiheessa, kun 2017 budjettiakin hyväksytään, koska tämä ehdotus osittain linkittyy tähän talousarvioesityksen. Kiitokset. Um, Could you possibly Voisitteko mahdollisesti vastata näihin kysymyksiin, joita tuli edustajilta ennen kaikkea edustaja Sharan Sovan kysymykseen siitä, että taattaisiin, että rahat käytettäisiin pelkästään kuluttajien neuvomiseen. Minun tietääkseni tässä on kyse siitä, että neuvotaan kuluttaja-asioissa – kun äh, minä käsittelin tuota esitedirektiiviä. Me saimme muilta taholta paljon äh, apua, mutta en, emme välttämättä näitä, näiltä kahdelta järjestöltä. Eli onko tämä todellinen huolenaihe? Ehkä voisitte tähän siis vastata. Täällä tuli kysymys. I had a very opposite experience because I got very excellent. Minulla on ihan päinvastainen kokemus, sain nämä erinomaista tietoa ja, ja minäkin työsin tätä Ekon valiokunnassa. Ehkäpä se riippuu sitten aiheesta, mitä on käsitelty, mutta haluan vain, että se kirjataan ylös. Minun kokemukseni on aivan erilainen ja tämä on ollut äärimmäisen arvokasta verrattuna siihen lopuksi, jota saamme ja se, millä tavalla me saamme tämän tiedon, varsinkin kuluttajille tämä on niin tärkeää. Better manage this. Eli miten voimme hoitaa tämän prosessin paremmin, jotta tämä toimii joskus siis, toi, tämä toimii joskus ei. Tämän siis halusin vain vielä sanoa kommenttina. Mutta sitten edustaja Sharansovan kysymys, jonka Catherine Bearder välitti. Miten varoja loppujen lopuksi käytetään? Kiitoksia puheenjohtaja mielelläni vastaan näihin kysymyksiin, koska ensimmäinen kohta meni ohi, kun tuli vähän myöhässä. Pahoitteluni. Yleisesti ottaen ollaan sitä mieltä, että nämä kaksi järjestöä mm, edesauttavat sitä, että me saamme päätös, päätöksentekomenettelyssä tasapainoisemman lähestymistavan. Ja on totta, että aiemmin on julkaistu erilaisia näkemyksiä nimenomaan rahoituskriisin seurauksista, mutta koska resursseja on niin vähän, niin kapasiteettia ei ole riittävästi ilmaista tätä näkemystä kaikista lainsäädäntökappaleista, varsinkin se, mitkä tulevat pääosastoltamme. Ja me pyrimme tätä äh, taakkaa jakamaan paremmin, mikä saattaa selventää sitä, miksi esittää sitten eh, luonnosehdotus on tällainen. Kun katsotaan sitä, miten varoja käytetään, komissio on esittänyt perinteisen EU-ohjelman siinä mielessä, että edessä ne asettelee tämän yleisrakenteen, varsinkin kun puhutaan tavoitteista ja tehtävistä, joita näillä kahdella järjestöllä on, ja sitten hyvin pitkälti komission täytäntöönpano viranomaisena ja tämä täytäntöönpano tehtäväksi. and will have to be carefully evaluated by the... Ja näin ollen kannattaa kunnioittaa näitä pää- tavoitteita, joita kahdella me on. Eli olemme täysin tietoisia siitä, että meidän täytyy huolella tarkastella ja varmistaa se, että tavoitteet sellaisena kuin nyt on artiklosta 1 ja 2 täytetään. Näin on ollut viimeisen viiden vuoden ajan, koska olemme kovin tiukasti arvioineet näitä vuosiraportteja ja lopullisia maksuja. Ja luonnollisestikin hyvin pitkälti myös ulkoinen tutkimus, joka julkaistiin viime vuonna, antoi aika myönteisen näkemyksen tästä tehtävästä ja tuloksista, joita kaksi järjestöä ovat saaneet aikaiseksi. Lopuksi ehdotamme rahoitusta vuosille 2017-2020 kokonaissumma 6 miljoonaa, mikä merkitsee sitä, että vain 1,5 miljoonaa käytetään vuosittain näiden, ja se jaetaan kahden järjestön välillä. Eli ne saavat hieman vähemmän joka vuosi. ja tämä on vain 60 prosentin osa EU-rahoituksesta, niidenhän täytyy itse myös sitten tämä lisärahoitus 40 prosenttia saada kerättyä. Mutta on tärkeää myös, että saadaan selvennystä sen suhteen, minkälainen EU-rahoitus on ja sen jatkuvuus, jotta ne voivat sitten houkutella muita rahoittajia. Kiitoksia puheenjohtaja. Vielä kaksi lisäkysymystä nopeasti. Minä kun käsittelin esitedirektiiviä, niin minun käsittääkseni toinen järjestö toimi hyvin, toinen ei. onko tämä siksi oikea lähestymistapa? Ja haluaisin vielä jatkaa tuosta, mitä IPP kysyi, eli pitäisikö nämä järjestöt nimenomaisesti mainita vai pitäisikö jättää avoimeksi tämä kohta, jotta muutkin järjestöt voisivat osallistua ohjelmaan. Sitten sanoitte, että kyse olisi puolestoista miljoonasta vuodessa. Pilottihankkeessa taas oli vuosien välillä vaihteluita, joten pitäisikö tällaista joustavuutta ehkä ottaa myös mukaan? Onko, olisiko näistä kysymyksistä kommentteja? Mm, Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Tämä on aivan Tätä, hyvä kysymys. Tästä me keskustelimme pitkään oikeudellisten ja budjettiasiantuntijoiden kanssa ja he sanoivat, että näin ei välttämättä täydy toimia. Toinen sekä on se, että täm, tässä pitkälti toimitaan viimeisten viiden vuoden historian perusteella – tämän pohjalta tehtiin ehdotus neuvostolle ja parlamentille, niin että annetaan suoraan näille kahdelle järjestölle EU-rahoitusta, koska viimeisten viiden vuoden aikana meillä on ollut joka vuosi kilpailutus, eikä yhtään ketään muuta kilpailuun ole osallistunut. Tämän vuoksi olemme päätyneet siihen johtopäätökseen, että ei ole muita vastaavia järjestöjä Tietysti tämä ei enää pidä 2020 jälkeen, mutta neljälle tulevalle vuodelle nyt ehdotamme, että suoraan annetaan rahoitusta näille kahdelle järjestölle. Minun täytyy kyllä vielä konsultoida oikeudellisia asiantuntijoitamme, mutta ei varmaan ole mitenkään nyt niin tärkeää näitä kahta nimetä tässä asetuksessa. Sitten viimeinen kysymyksenne vuosittaisesta kuluista. No, lainsäädäntöehdotuksessa esitetyt luvut ovat maksimilukuja. Tämä ei tarkoita sitä, että täysin joka vuosi täytyy nämä varat siirtää ja käyttää. Jälleen sanon, että tämä tulee riippumaan pitkälti vuoden alussa näiden järjestöjen vuosiohjelmasta ja vuoden lopussa niiden vuosiraportista. Ja jos ne eivät täysin pysty sitoutumaan ja toteuttamaan vuoden alussa esitettyjä toimia, niin saattaa olla niin, että EUn lopullinen rahoitus on alhaisempi kuin mitä olisi odotettu. Tämä on osa tätä budjettisäännöstä, eli EU-varoja käytetään vain sellaisiin asioihin, jotka on toteutettu. Kiitos. Eli aikataulu on tiukka tässä asiassa, sillä meidän pitää ehtiä tämä hoitamaan ennen Ekonin äänestystä ja parlamentin budjettisykliä. Eli 20. lokakuuta on minun tekstini aikaraja ja sitten tarkistukset pitäisi jättää 10. marraskuuta mennessä, mutta pelkästään englanniksi. Eli jos haluatte, että minä otan joitakin asioita huomioon tässä mietintöluonnoksessa, niin kirjoittakaa minulle sähköpostia. Katson, että saanko ne mukaan sitten ensimmäiseen versioon. Eli saattaa olla tietysti erimielisyyksiä sen suhteen, miten käsittelemme tämän asian, mutta yritän ottaa mahdollisimman paljon mukaan Ähm, mielipiteitä jo ensimmäisellä kierroksella. Kiitos. Sitten seuraava kohta esityslistalla. Eva Paunovan lausunto eurooppalaisesta pilvi, pilvipalvelualoitteesta. Itrete on laatimassa valiokunta-aloitteesta mietintöä. Schaffhauser on esittelijä valiokunta on lykännyt äänestystään, jotta imco valiokunta ehtii antaa lausuntonsa. Tämä asia tulee luultavasti olemaan esillä myös, kun komissio tekee ehdotuksen, lainsäädäntöehdotuksen tiedon vapaasta liikkuvuudesta. Tämä aloite, joka koskee tiedon vapaata liikkuvuutta. Siitä komission jäsen Oettinger, kun meillä oli vuotuinen vuoropuhelu komission ja parlamentin välillä, niin Oettinger sanoi, että tämä olisi hänen tärkein painopisteensä ensi vuonna, joten tämä on todella tärkeä asia ainakin heti puheenvuoron Eva Paunovalle. I can present the draft opinion. Kiitoksia, olen iloinen, että voin esitellä tämän lausuntoluonnoksen ja nimenomaan ennen kaikkea sen, miten tämä voi hyödyttää yrityksiä, tutkijoita, julkisia tutkimuslaitoksia ja Euroopan unionia kokonaisuudessaan. Kuten suurin osa teistä varmaan tietää, mutta hieman muistutuksena tässä kerron teille, että huhtikuussa neuvosto antoi eurooppalaisen pilvipalveluehdotuksen, alustavan ehdotuksen, ja sillä halutaan varmistaa se, että yritykset ja tutkijat ja julkiset palvelut todella saavat hyötyä suuresta datavallankumouksesta. Nämä asiat aivan oikein esitettiin, mutta joitakin esteitä tässä oli ja näin ei ole voitu täysin hyödyntää datan kaikkea potentiaalia. Muun muassa tässä on interoperationaalisuuden puute, pirstaloituminen, ja se, että julkista tutkimuksesta tuleva data ei ole aina saatavilla kaikille. Ja aloitteen tavoitteena on helpottaa, ei pelkästään käyttöä, vaan uudelleen käyttöä datan osalta, samoin datan jakoa jäsenvaltioiden välillä ja samalla sillä parannetaan kilpailukykyä Euroopan unionissa ja tällaisessa datapohjaisessa taloudessa. On arvioitu, että uusi eurooppalainen pilvipalveluhanke tarjoaa. Euroopan 1,7 miljoonalle tutkijalle ja ja muille toimijoille sellaisen tilan, jossa he voivat paremmin jakaa dataa rajat ylittävästi. Sitten tästä lausunnosta tarkemmin. Olemme keskittyneet muutaman avainkohtaan, jotka ovat erityisesti meidän valiokuntamme toimivaltuuksiin kuuluvia asioita. Tässä tähdellistä on se, että pilvipalvelualoite hyödyttää todellisesti ei pelkästään itse sektoria, vaan myös yrityksiä ja kuluttajia. Ja samalla myöskin tässä pitäisi kaikki jäsenvaltiot ottaa mukaan. Kun puhutaan riittämättömästä mukanaolosta, niin tärkeää mielestäni on mainita se, että eri toimijat, eri toten PK-yritykset kaikkialla Euroopan unionissa, samoin kuin hallitusten pitäisi olla paremmin mukana tämän aloitteen täytäntöönpanossa. Uskon myös, että aloitteella on paljon potentiaalia. Se voi edesauttaa digitaalitaloutemme kasvua ja antaa mantereillemme paremman aseman globaaleilla markkinoilla. Uskon myös, että kun ajatellaan yhtenäismarkkinoitamme ja pääoman, tuotteiden, palveluiden ja ihmisten vapaata liikkuvuutta, niin datan vapaa liikkuvuuskin voisi, siitä voisi tulla Euroopan unionin viides vapaa, vapaasti liikkuva asia niin, että voidaan ö, saada aikaiseksi saumattomat ja jouhevat digitaaliyhtenäismarkkinat. Haluaisin, että tässä nyt olemassa olevaa dataa arvioitaisiin komissiossa ja saataisiin nyt hyvin jäsenvaltioiden välillä data liikkeelle. Jotta tästä tulisi mahdollisimman tehokasta, niin meidän pitäisi hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla se, mitä jo nyt on saatavilla sen sijaan, että siirryttäisiin suoraan kallisiin hankkeisiin. Olen myös EPPn esittelijä EFSI lausunnossa ja minä olen nähnyt tietoja, joissa näytetään, että ESRI ei ole riittävästi mukana digitaalihankkeissa ja minä todella kehotan komissiota nyt huomioimaan ESRin käytön myös pilvipalvelualoitteessa. Haluaisin korostaa myös sitä, että tähän tarvitaan markkinajohtoinen lähestymistapa eri toteen näihin hankkeisiin, jotka liittyvät tietojen jakoon. Kun ajatellaan nyt lausunnon tilarajoitteita, niin muutamaa seikkaa en saanut sinne mukaan, jotka olisin, halu- olisin halunnut sinne. Ja näinpä ajattelenkin esittää vielä muutaman tarkistuksen esimerkiksi koulutuksesta niin, että voidaan ja haluaisin myös pyytää komissiota lisäämään selkeyttä muutamiin määritelmiin, joita on käytetty samoin kuin näihin mittausvälineisiin, joilla voidaan tiedon omistajuuskysymyksiä mitata. Tässä paljon minulta kaikki niin innolla näkemyksiä kollegoilta. Ja kuten Viki sanoi, IMKO tässä antaa lausuntonsa. ITRE on tässä johtava vastuuvaliokunta. Thank you. Kiitos. Kuka haluaa käyttää puheenvuoron ST-ryhmän puolesta? Katrin Styler. we go. Sorry that our rapporteur cannot be present, Madam Chairwoman, so I've got um, some... Valitettavasti esittelemme ei voi olla paikalla, mutta minäpä luen nämä näkemykset täällä. Kysymys siitä, millä tavalla miten paljon tietoa synnytetään ja jaetaan. Varastelemme on myöskin maininnut tämän, että meillä pitäisi olla tällainen viides vapaus, eli miettiä äh, tietojen vapaata liikkuvuutta. Eurooppalainen pilvialoite, jolla autettaisiin tiede-elämää, teollisuutta ja parannettaisiin tietoinfrastruktuuria, tarvittaisiin palveluita, jotta voitaisiin paremmin tarkastella sitä, miten digitaalitalous toimii. Tässä on kolme pääpilaria. Ja sitten meillä on nämä nopeat tietokoneet, jotka mahdollistavat sen, että kaikki tämä tieto voidaan prosessoida Lisäksi totesimme, että meillä on kolme edunsaajaa näissä aloitteista. Tiedemiehet, kansalaiset ja elinkeinoelämä. Tämä edesottaa tiedemiehiä hyödyntämään tieteen edistysaskelia kansalaisia, koska tieto liikkuu vapaasti ja elinkeinoelämää kustannusten laskemisella. Toiseksi haluaisimme huomauttaa, että viisi syytä siihen, miksi Eurooppa ei täysin käytä tiedon käyttöä. ja millä tavalla yleiseurooppalaiset rakenteet voidaan hyödyntää paremmin kansallisissa tiedon varastointiyksiköissä ja millä tavalla tarkastella niitä asioita, jotka liittyvät rahoitukseen, yhtenäismarkkinahankkeisiin ja tietojen jako tällä alalla. Ja lisäksi pääsidosryhmien aliedustus. Tässä kyseessä ei pitäisi olla pelkästään julkiset viranomaiset, tiedemiehet ja kuluttajat, vaan pk-yritykset ja muut ja eri poliittisen päätöksen tasot. Tässä oli useita kohtia, joita haluttiin nimenomaan ottaa esille. Jotkut niistä olivat kohteet, jotka liittyvät investointeihin ja infrastruktuuriin, sitten luottamuspilvipalveluiden mm, käyttöön, standardien hyödyntäminen ja se on tietysti ehdottoman tärkeä asia. Millä tavalla voidaan parhaiten hyödyntää, tai hyödyttää kansalaisia ja kuluttajia, kuten myöskin tiedeelämää ja maksimoida sitten hyödyt myös elinkeinoelämälle. Ja lopuksi sitten pirstaloituminen voitaisiin saada lakkaamaan tällä tavalla eurooppalaisella tasolla. Nämä olivat siis ne kohdat, joita varjoesittelijämme halusi ottaa esille, jotka ovat pitkälti samankaltaisia kuin esittelijän näkökohdat. Ja hienoa, että olemme tehneet tätä yhteistyötä yhdessä. Haluan myös kiittää esittelijää tästä tehdystä työstä. Minä olen ECRn varjoesittelijä. Kiitos Eva loistavasta työstä tämän lausunnon eteen. Jotta digitalous kasvaisi, meidän pitää sijoittaa infrastruktuuriin ja meidän pitää tukea myös pilvipalveluita. Meidän pitää määritellä tässä perusperiaatteet eurooppalaiselle pilvipalvelualoitteelle. Meidän pitää tukea innovaatioita, tämä pitää olla teknologian neutraalia, neutraali ja innovaattoreille pitää antaa mahdollisuus osallistua Hienoa, että puhuit tiedon liikkuvuudesta viidentenä liikkuvuuden vapautena. Meidän pitää välttää esteitä, jotka loisivat digitaalisen linnoituksen Euroopasta. Meidän on tehtävä yhteistyötä maailmanlaajuisten kumppaneiden kanssa, jotta voimme taata, että emme eristä Eurooppaa myöskään pilvipalvelualalla. Aloite yrittää varmistaa, että kaikki tieteelliset tiedot eh, Eurooppa 2020 tai Horizon 2020 aloitteesta julkaistaisiin. Vaikeutena on aina löytää tasapaino tiedon jakamisen ja tiedon, tietosuojan välillä. On tärkeää, että tietosuojasäännöksiä kunnioitetaan, mutta työtä on tehtävä tehtävä myös niiden yksityiskohtien kohdalla, miten tämä pannaan täytäntöön. Eli ehkä pitäisi kiinnittää huomiota myös siihen, että täytäntöönpanossa on tasapainoa, jotta voidaan jakaa tietoa ja samalla ottaa myös oikeutetut huolenaiheet tietosuojasta huomioon. Sitten kyberturvallisuudesta. Englannissa 60 prosenttia pk-yrityksistä on sanonut, että niitä huolettaa se, katoaako tai vaurioituuko tieto pilvipalveluissa. Eli monet yritykset, ennen kaikkea pienet yritykset, ovat huolestuneita turvallisuudesta, joten kuluttajien luottamusta pitäisi lisätä. Saatan ehdottaa tarkistusta, joka koskee kuluttajien luottamusta. Tämä kyberturvallisuuden kysymys on parasta joka tapauksessa käsitellä verkkojen turvallisuutta koskevan direktiivin alaisuudessa. Sen eteenhän tämä valiokunta on tehnyt paljon töitä. Kiitos, että kiinnititte huomiota myös standardien luomiseen. Se on minullekin tärkeä asia. Meidän on varmistettava, että standardit syntyvät ruohon juuri tasolta lähtien niin, että teemme elinkeinoelämän kanssa yhteistyötä standardien kohdalla. Minulla olisi siis muutama pieni tarkistus ehdotettavana tähän lausuntoon, joka on sinällään nyt jo oikein hyvä. Nyt sitten Alden puolesta puhuu Kaija Kalas. Uh, Kiitoksia. Varjoesittelijämme on Molte, mutta hän, hän, ei, hän ei ole paikalla. Joten hän haluaisi nyt kiittää esittelijää kattavasta mietinnöstä Komission ehdotus on yleisesti ottaen hyvä ja sillä voidaan viedä digitaaliyhteydensmarkkinoita vielä pitemmälle, mutta Mortenilla on muutamia seikkoja vielä, jotka tulevat esille myös hänen tarkistuksessakin. Morten sanoo rahoituksesta, rahoituksesta että sen pitkäaikaisrahoitusta täytyy selventää. Tämä Aloite ansaitsee monivuotisista rahoituskehyksistä ja EUn tutkimus- ja innovaatio-ohjelmasta monivuotisen rahoituksen. Muuten sitä on vaikea panna täytäntöön. IMKon näkökulmasta katsottuna viitte avoimeen tieteeseen. Tästä puuttuu tieto, talousyhteiskunta, Tämä tulee hyvin esille Horisontti 2020 tavoitteessa ja tällä halutaan saada tutkimustuloksia paremmin saataville ja tällä tavalla saadaan parempaa, tehokkaampaa tiedettä tehtyä ja voidaan innovoida niin yksityisellä kuin julkisellakin sektorilla. Ja tässä useat ryhmät ovat yhtä mieltä näistä seikoista, jotka tuovat hyötyä muillekin kuin tiedeyhteisölle. Tässä pitäisi korostaa myös Euroopassa tarvittavaa fyysistä infrastruktuuria niin, että Meillä on äh, nopea, nopeat äh, yhteysvälineet. Tässä ei pidä myöskään yritykselle asettaa lisää hallinnollista taakkaa ja meidän täytyy esittelijä kyllä nyt vielä vakuuttaa siitä, että komission ehdotus ei ole täysin huono. Who's next? Kuka on seuraava? Onko vihreältä kukaan täällä? Julia Reda. Äh, No ihan lyhyesti. Minusta paljon tärkeitä näkemyksiä tuli joka ja Kallasin suulla esille. Yleisesti ottaen mennään oikean suuhun varsinkin tämä avoin tiedepilvi. Mutta on hirveän tärkeää, että tämä politiikka on johdonmukaista muiden komissioaletteiden kanssa. Eli tavoitteena minusta pitäisi olla se, että meillä on tutkimusinfrastruktuuri, joka mahdollistaa kaiken tutkimusprosessissa mukana olevien mukaan lukien tiedemiesten ja kansalaisten jakavan tietoa, jotta tätä tiedon, joka voidaan tehdä niin, että se mahdollistaa sen, että voidaan saada todellisia tuloksia aikaiseksi ja että ollaan sitouduttuja kautta eri ehdotusten, joita komissio tekee näihin kysymyksiin, ettei päädytä sellaiseen tilanteeseen, jossa hyvä aloite estyy sellaisen politiikan takia, joka aiheuttaa hankaluuksia vapaalle saatavulle tai sitten infrastruktuurin puutteen vuoksi ei etene. Seuraavaksi Evelyn Gebhard. Kiitos. Kiitos myös tästä oikein mielenkiintoisesta lausuntoluonnoksesta, jonka olette laatineet. Tässä on minusta monta tärkeääkin kohtaa tässä teidän luonnoksessanne. Esimerkiksi kohta 12, jossa mainitsitte yksityisyyden ja kansalaisvapauksien uhat. Se on mielestäni erityisen tärkeä kohta. Minulla olisi vielä yksi kysymys. Ehkä voisitte kohdan viisi vielä selittää minulle hieman tarkemmin. Siis Paunovan lausunnossahan tässä ollaan, eikö niin? Niin näin vain tässä, että hänen ilmeensä oli niin kysyvä. Niin, minä tulin myöhään tänne. Anteeksi. Eh, mutta siis kohdassa viisi puhutaan tärkeästä roolista, tärkeästä roolista arvonlisäketjussa ja puhutte myös sitä, siitä, miten yritykset hyödyntävät tietoja. Mitä tarkoitat tällä konkreettisesti? Eli en ymmärrä oikein kohtaa viisi. Ehkä voisitte sitä minulle hieman vielä valaista. Kiitos. I'm only looking a bit. Niin, minä nyt tässä hieman ihmettelen, sillä minun tekstissäni kohdassa viisi puhutaan eurooppalaisesta strategisten investointien rahastosta. Ellet sitten puhu kohdasta viisi Itren mietintöluonnoksessa. ITREN mietintöluonnoksessa kohta viisi puhuu tietojen säilyttämisestä. Niin anteeksi, minä katsoin vaaria, väärää tekstiä tässä tietokoneeltani. Mutta jos puhut kohdasta viisi ITRE-tekstissä, eli siinä puhutaan siitä, miten eurooppalaiset yritykset hyödyntävät ja säilyttävät tietoja muun muassa Euroopan unionin alueella, niin silloin se on eri asia. Niin minä ihmettelinkin, miksi tässä oli tämmöinen, tällainen kohta, mutta nyt ymmärrän virheeni. Se johtui siitä, että katsoin väärää tekstiä. Kiitos. Jos kenelläkään muulla ei ole kommenttia, niin Eva saa taas puheenvuoron. Eli komissio sitten halua kommentoida. Olkaa hyvä. So, um, so thanks to, for your, for your draft. Kiitoksia tästä lausuntoluonnoksesta ja kiitos näistä hyvistä kommenteista, joita olette esittäneet. Se, mitä olette sanoneet ja ne huolenaiheet, joita teillä on, olemme yhtä mieltä niistä silloin, kun mekin valmistelimme kollegan kanssa tätä ehdotusta. Haluaisin muistuttaa, että tärkeää tässä on se, että tämä tiedepilvi ja pilvipalvelualoite yleensäkin täytyy hyödyntää sitä, mitä on jo olemassa niin, että ei ole päällekkäisyyttä ja kannustetaan olemassa olevia fasiliteetteja ja datan käyttöä. Ja tässä mielessä kannattaa todella hyvin hyödyntää sitä, mitä jo on olemassa, eikä niin, että luodaan täysin uutta rakennetta tiedon kaivonnalle ja muulle. Sitten tämä hyvä kommentti osallistujien mukanaolosta, niin on hyvä, että valiokunta tietää sen, että alusta lähtien, kun on työstetty tätä, niin äh, tässä on saatu paljon inputtia äh, osallistujilta. Meillä oli useita kuulemisia, me saimme paljon vastauksia. Kaikki toimijat, suuret ja pienet PK-yritykset ja teollisuus olivat tässä mukana. Me otimme mitä suurimmassa määrin näiden tahojen kommentit huomioon ja näin tulemme myös tekemään tulevaisuudessa, kun suunnitellaan tätä aloitetta eteenpäin. Kysymys luottamuksesta ja yksityisyydestä. Nämä ovat äärimmäisen tärkeitä seikkoja. Tämän vuoksihan me käytämme tätä sanomme, että tämän tietopilven täytyy olla niin avoin kuin mahdollinen, mahdollista ja niin suljettu kuin välttämätöntä. Uskomme, että tällä hetkellä horisontti 2020 on tiettyjä määräyksiä, näin tulee olemaan myös pilvihankkeessakin, jossa siis sanotaan, että kun yksityisyyden suoja syistä tai jostain muista syistä hankkeet eivät halua olla avoimia, niin näin voidaan myös toimia. Ei tässä ole mikään oletusarvo, että nämä ovat avoimia täysin aina. Nämä seikat siis on otettu huomioon. Ja uskon, että on muitakin elementtejä, jotka auttavat teitä, kun lopullista, luonnosta, lopullista tekstiänne luotte. Kiitämme teitä tuestanne. Kiitos, Ruoksi Eva Paunova like to thank you. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää teitä kaikkia, jotka osallistuitte tämän päivän keskusteluun. Ilahtuneena huomaan, että meillä on samankaltainen lähestymistapa. Ja haluaisin vain painottaa uudelleen sitä, että haluan tässä keskittyä mahdollisimman pitkälti IMKON toimialan ja odotan innolla näitä teidän tarkistuksianne ja aivan kuten mainitsin tässä alkukommenteissamme, oli paljon kohtia, jotain en kyennyt sisällyttämään tähän. Osa liittyy tähän avoin tiedepilveen. Nämä ovat sellaisia kohtia, joita käsittelen, kuten myöskin muutama muuta, jonka olette maininneet tänä päivänä. Mielelläni työskentelen yhteistyössä kaikkien varjoesittelyiden kanssa. Haluaisin vain muistuttaa siitä, että 13.10. on tarkistustehtävänsä määräaika tulossa, eli ihan pian jos pitäisi sen mielessä olisi hyvä. Ja tietysti mielelläni toivon, että Itre ottaa huomioon mahdollisimman monet näistä meidän näkemyksistämme, koska olen ollut aika yllättynyt niistä kielteisistä näkemyksistä, joita Itre-esittelijällä on ollut näissä kysymyksissä. Thank you. Kiitos. Yksimielisesti protektionismia vastaan siis. Seuraava kohta esityslistalla on McClarkinin mietintö. Onko hän tulossa tänne? Hienoa, että täällä on yksi herrasmieskin paikalla valiokunnassa ei ole vain naisia paikalla. Eli kohta seitsemän. Audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoamista koskevien jäsenvaltioiden tietojen lakien asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittaminen vaihtuvien markkinarealiteettien vuoksi. Eli toisin sanoen videoiden katselu. Annan puheenvuoron Danille hän puhuu Emma McClarkinin puolesta. Hän on laatinut lausunnon säännön 53 pohjalta. Kulttuurivaliokunta on tässä päävastaavana valiokuntana, jossa Fehajen ja Evert ovat esittelijöitä. Nyt Dan, ole hyvä. Um, Kiitoksia. Valitettavasti Esittelijä ei voi olla paikalla tänään, joten esittelen tämän hänen puolestaan. Audiovisuaalimedia, palvelu, ehdotus on ehdotus, jolla voidaan ottaa huomioon jäsenvaltioiden erilaiset kulttuuriset piirteet huomioon ja samalla varmistetaan minimi, a, minimisääntely tälle alalle. Jatkuvat muutokset ja esimerkiksi nämä videojakofoorumit ja muut uudistukset vaikuttavat paljon, mutta kun tämä valiokunnan täytyy myös olla hieman huolissaan erilaisten soveltamisalojen laajenemisestä. Tässä täytyy ottaa huomioon vähemmistöjen, alaikäisten suoja ja viha puheiden torjuminen. Tässä ei saa kuitenkaan mennä sensuuriin, eikä myöskään syrjä ei-eurooppalaisia toimijoita. Tässä on parempiakin välineitä kuitenkin kontrolloida esimerkiksi vanhempien harjoittama kontrolli ja digilukutaidon parantaminen. Tässä täytyy ottaa sitten sähköisen kaupankäynnin direktiivi huomioon ja digitaaliyhtenäismarkkinat. Ja ainahan ei edes tiedetä, mitä sisältöä tulee, eikä ole mitään toimituksellista vastuuta, vastuuta näillä toimijoilla. Tässä direktiivissä täytyisi ottaa maksimiharmonisointi vai jos valitaan minimiharmonisointitapa vsp hän niin Tämä saattaa johtaa siihen, että eri jäsenvaltioissa on erilaiset äh, säännökset ja tämä taas tulee asettamaan vaikeuksia markkinoille, eritoten pekoyrityksille. Sitten äh, lähtömaaperiaate on äärimmäisen tärkeä. Ja tässä on kuitenkin kansallisen turvallisuuden takia äh, ääritapauksissa poikkeuksia voitu asettaa mutta jos siirrytään esimerkiksi erilaisiin maksuihin kohdemaan osalta, niin minä, tämä vain heikentäisi alkuperämaa periaatetta. Ja tämän vuoksi, puhumattakaan sitten todisteiden puutteita siitä, että tällä voitaisiin eurooppalaisen, eurooppalaisen sisältöön investoida enemmän, niin nämä maksut eivät toimisi. Tässä on IMKON toimivaltuuteen kuuluvia asioita, eritoten sähköinen kaupankäynti. Ja tässä täytyy pitää kiinni alkuperämaaperiaatteesta. Tässä täytyy myös edelleen viedä eteenpäin vapaa, vapaiden yhteismarkkinoiden olosuhteita. Yhtä lailla täytyy ottaa huomioon sisältö ja sen luominen. Ja ECR on sitä mieltä, että on demand sisältö täytyy ottaa vain rajoitetusti huomioon. Euroopassa meidän pitäisi olla äärimmäisen ylpeitä siitä sisällöstä, jota me luomme. Ja tämähän kukoistan markkinoilla. Tämän vuoksi saadaan maksimaalisesti sitten investointeja ja voidaan tuottaa vielä laadukkaampaa sisältöä. ESER puoltaa vapaa, vapaamarkkinan lähestymistapaa lähestulkoon kaikkialla. Yhdysvaltojen kokemus on jo esittänyt sen, että 24 tunnin lähetysrajoite voi olla kuluttajien kannalta huono. Se, että vielä 24 tunnin rajoitteeseen tässä siirryttäisiin, niin se ei millään tavalla aina kuitenkaan tuloja kasvattaisi. Tässä on monia hyviä asioita tässä direktiivissä, mutta täytyy myös varmistaa, että se, että ei mennä VSPiden osalta pitemmälle kuin mikä on käytännöllistä ja kannattavaa. Ja tämän lisäksi täytyy varmistaa, että alkuperämaa periaate pysyy mukana tässä direktiivissä. Um, Julia Reda needs to... Julia Reda pitää lähteä pian, joten hän on pyytänyt, että saisi nyt jo puheenvuoron. Sopiiko tämä kaikille? Kyllä. Joten seuraavaksi Julia Reda. Thank you, colleague. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia hyvät kollegat. Kiitos siitä, että saimme mennä jonon edelle. Tässä äh, lausuntoluonnoksessa on paljon sellaisia asioita, jotka hyväksymme ja joita arvostamme. Sähköisen kaupankäynnin direktiivin soveltamisalaa ei tulisi tämänhetkisen tilanteen ulkopuolelta venyttää sen kummemmin ja meidän tulee tarkastella myös sitä, että säilytämme siinä olevat periaatteet. Olemme myös hyväksyneet sen, että meillä on varovainen lähestymistapa, kun puhutaan videojakoalustojen tilanteesta sähköisen kaupankäynnin direktiivin mukaisesti. Yhtäältä tarjotaan mahdollisuuksia kuluttajille raportoida sisällöstä, mutta on epäselvää se, että millä tavalla näitä alustoja ko- koskeva ikärajamääritys tehtäisiin. Aina pitää ymmärtää, että tässä on tiettyjä samankaltaisuuksia, mutta myös eroa, eroja lineaarisen ja ei-epälineaarisen sisällön myötä. Saksassa meillä on ollut joku verran kokemuksia siitä, että meillä on tällaisia aikaikkunoita, jotka otetaan käyttöön internetissä. Siinä ei paljon järkeä ei ole, koska ainahan jossain päin maailmaa kello yli kymmenen eivätkä katsojat välttämättä ole jostain tietystä maasta. Meillä on myös varaamat sen suhteen, miten mainontaa hoidetaan lineaarisella lähetystoiminnassa, lineaarisessa lähetystoiminnassa ja videojakalustoista on tärkeää määritellä nämä asiat oikein. Itse asiassa on olemassa ero AV-mediapalvelun välillä, jossa on toimituksellinen vastuu ja sitten videojakoalustat, jossa tällaista vastuuta ei ole. Ja näin ollen myöskään kiintiö ei sovellu siihen. Minun käsittääkseni kultvaliokunnan mietintöä voidaan lukea myös tällä tavalla, mutta tietysti olisi hyvä selventää asia, sillä se, että kiintiötä sovelletaan videojakoalustoihin ei oikeastaan olisi järkevää. Asia, jossa emme ole samaa mieltä, koskee sääntelijöiden roolia. Meidän täytyy mielestämme painottaa tätä median monimuotoisuutta ja demokratian turvaamista, joten tässä mielessä kyseessä on alue, jossa olemme tuomassa tarkistuksia mukaan. Yleisesti ottaen olemme sitä mieltä, että IMKO-valiokunnan on tärkeää tehdä tämä lausunto nopeasti ja se on käsittääkseni täysin mahdollista. Näin voimme varmistautua siitä, että neuvotteluprosessissa IMCO-huolenaiheet, jotka koskevat sähköisen kaupankäynnin direktiiviä, voidaan ottaa täysin huomioon myös kulttuurivaliokunnassa. Kiitoksia. Is anybody have e Onko täällä ketään EPPstä? Joten seuraavaksi Edustaja Anna Hedge, voit puhua SFT-ryhmän puolesta. Puhujalla on mikrofoni pois päältä. Can you carry the translation wasn't coming through. Would you like to start again?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 No nyt kokeilen uudestaan. Toimiiko nyt? Eli ruotsin tulkkaus toimii. No aloitetaan sitten alusta. Kiitoksia kovasti haluan kiittää esittelijää McClarkinia tehdystä työstä komission esityksen puitteissa. Toteaisin, että olin täällä paikalla silloin, kun asiasta keskusteltiin viimeksi. Ja ne kysymykset, jotka nyt on otettu eniten esille, koskevat komission ehdotusta ne olivat miltei niitä samoja, joista edellisellä kerralla keskusteltiin. Nämä tällaiset palvelut ovat tärkeä osa meidän elämäämme ja siitä syystä olemassa olevien sääntöjen täytyy heijastella kuluttajan näkökulmaa ja meidän täytyy valiokuntana selkeästi esittää näkemyksemme ja varmistaa se, että kuluttajan kuluttajansuojasta huolehditaan. Varsinkin lapsia ja nuoriin kohdistuu näiden tuotteiden sisältö ja siitä syystä niitä, näitä ryhmiä täytyy suojella aivan erityisesti. Meidän täytyy samalla jatkaa sillä tiellä, että me huolehdimme lasten oikeuksista saada olla lapsia niin, etteivät he joudu alistumaan esimerkiksi aggressiivisille mainoskampanjoille. Koko sen ajan, kun olen ollut täällä, olen vienyt eteenpäin äh, halunnut edistää rajoittavaa alkoholipolitiikkaa ja minun mielestäni äh, se on edelleenkin järkevä lähestymistapa. Me voimme myös ottaa sen tässä huomioon ja katsoa näitä olemassa olevia sääntöjä ja mukauttaa niitä. Se on tärkeää, kun tarkastellaan myös lainsäädäntöämme, joka liittyy tupakkatuotteisiin. Samalla meidän täytyy huolehtia myös siitä, että suojellaan kuluttajia ja kuluttajien turvallisuutta. Meidän täytyy myös laajentaa tätä perspektiiviämme. Tässä on meillä aivan erinomainen mahdollisuus siihen ja voidaan katsoa vihapuheita ja yllytystä vihaan, jota on useissa yhteiskunnissa tällä hetkellä. Se, että viedään tätä asiaa eteenpäin niin, että se ei tapahdu ilmaisunvapauden ja vapaan mielipiteen rakentamisen tiellä. 28 maata, jossa kaikissa on erilainen tilanne ja yksilöllinen lainsäädäntö aiheuttaa ongelmia. Siitä syystä meidän täytyy tasapainoitella, jotta voisimme viedä kotiin tämän komission uuden ehdotuksen. Mutta olen varma siitä, että yhdessä saamme aikaiseksi hyvän aloitteen. Ja lähden liikkeelle siitä, että Emma McClarkin sitten tulee mukaan myös tuonne varjoesittelyyn kokouksiin, jotta voimme katsoa näitä eri näkemyksiämme. Kiitoksia. Dita Sharon Kiitos. Seuraavaksi Kaija Kallas. Niin minä. minä. Minä puhun Mortelin puolesta. Hän on varjoesittelijänä. Hän pyysi ottamaan esille tässä muutamia seikkoja. Ensinnäkin, Morten on hyvin tyytyväinen Rova McLaughlinin tasapainoiseen tekstiin. Siinä on hyviä ehdotuksia ja varmasti tällä saadaan parempi pohja nyt esittelyiden työlle. Marta sanoi, että täytyy löytää vaihtoehto kiintiöille, koska se ei Martinin mielestä ratkaise tätä asiaa, eikä ole mitenkään selvää, miten kiintiöllä voitaisiin mitään lisäarvoa tähän tuoda. Yleisesti ottaen Morten puoltaisi tässä viranomaisten ja lähetystoimintaa tekevien välistä yhteistyötä. Tämä kattaa myös rahoituspanokset Tähän hän ei ole vielä nähnyt tässä ratkaisua, koska minusta tulee pienestä jäsenvaltiosta. Hänen mielestään on tärkeää varmistaa se, että tällä ehdotuksella ei katsota pelkästään suuria jäsenvaltioita, vaan pidetään kiinni myös pienten jäsenvaltioiden kulttuurillisesta ja kielellisestä monimuotoisuudesta. Tässä avoin internet, ilmaisun vapaus ja sisämarkkinat äh, kerää vapaan tuotteiden ja palveluiden liikkuvuuden. No, kaikki nämä ovat tässä pelissä. Sitten itseltäni vielä muutama kommentti. Olenko puhujalista lopussa vai voinko nyt puhua? Jatkakaa vain, sanoi puheenjohtaja. Selvä. Ensinnäkin haluaisin esittää kysymyksen kenties puheenjohtajalle. Onko tässä tehty jotain näiden eturistiriitojen osalta, kun ajatellaan kulttuurivaliokunnan esittelijä, koska tämä mietintö selkeästi puolustaa lähetystoimintaa harjoittavien etuja, joten kenties ehkä valiokunta ja puheenjohtajien kokouksessa tämä asia voitaisiin tuoda esille. Sitten tästä sisällöstä. Videojakoalustat niiden osalta olen iloinen esittelijä lähestymistavasta, mutta meidän täytyy kuitenkin ymmärtää, että ihmisten käyttäytyminen, käyttäytyminen on muuttunut. Ja meidän täytyy ymmärtää tätä käyttäytymistä ennen kuin ryhdymme ylisääntelemään asioita. Meidän täytyy myös keskittyä parhaisiin tapoihin, joilla voidaan saavuttaa tavoitteemme. Esimerkiksi tässä on osoitettu, että itsesääntely toimii varsin hyvin ja yhteissääntelykin toimii hyvin, kun halutaan vähentää lapsipornografiaa, kun otetaan huomioon, miten nopeasti teknologia kehittyy. Joten kun meillä on yksityiskohtaisia ö, asetuksia, niin ne saattavat olla jo jälkijunassa, koska teknologia etenee niin nopeasti. En usko, että komission ehdotus siitä, että yritysten täytyy olla niitä, jotka avainmääritelmiä tässä määr, avainasioita määrittelevät esimerkiksi äh, alaikäisten äh, suojelu tai vihapuheen torjunta, niin äh, eivät yritykset tässä, ei niiden pitäisi olla päättävässä asemassa, ne voivat olla suunnittelemassa tätä, mutta kyse on kuitenkin esimerkiksi ihmisten ilmaisuvapaudesta. Sitten viimeinen sananen käytännössäännöistä Ymmärrän, että esittelijä toivoisi, että näitä sääntöjä kehitettäisiin kansallisella, tasolla, mutta jos me haluamme, että yritykset itse asiassa ovat Euroopan laajuisesti toiminnassa, niin silloin meillä täytyy olla mahdollisimman suuressa määrin tätä sääntöjen kehittämistä Euroopan unionin tasolla. Seuraavaksi Dennis de Jong. Vicky, Kiitos Fiki. Pyydän, että olin myöhässä, joten en pystynyt kuuntelemaan kaikkia kommentteja tähän mennessä. muhtava huomio minulta. Tutkin sekä mietintöä että lausuntoa vielä yksityiskohtaisemmin, mutta alustavia huomioita. Aikaisemmin olemme jo puhuneet erityisesti mainonnasta, joka kohdistuu lapsiin, Tämä mainitsi myös ACD. Lisäksi kun puhumme audiovisuaalista mediapalveluista, jos jättää kaikkiin, kaiken markkinoiden hallintaan, niin silloin vähemmistöt eivät pääse tarpeeksi esille. Vähemmistöjäkin pitäisi saada omat palvelunsa, oli kyse sitten kielestä tai sitten, kuten komissio sanoo, eurooppalaisista teoksista. Esittelijä luottaa siihen, että markkinat ratkaisevat itse ongelmat. Me haluaisimme jonkinlaisen takuun siitä, että se, mihin markkinat eivät pysty puuttumaan, ratkaistaisiin joillakin muillakin, muilla keinoin. Aikaisemmin edellisellä kaudella minä olen ollut esittelijä audiovisuaalisia mediapalveluja koskevassa tekstissä ja otan esille tässäkin kohtaa silloin tekemäni huomiot mainonnasta. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Dita Sharantsova. Well, to be honest... Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. No ihan rehellisesti sanoin, tämä, uh, nämä uudet mahdollisuudet AVMS-direktiivin puutteissa ovat aika rajalliset. Ja tietysti yhteismarkkina-agendan mukaisesti se on järkevä, mutta haluaisin, että ei se olisi niin paljon suuntaava eikä niin rajaava Ikärajoitteiden mukaan ottaminen on tietysti tervetullutta. Olen samaa mieltä siinä edellisten puhujien kanssa. Ohjelmat, jotka saavat vaikuttaa alaikäisten henkisen tai fyysisen kehityksen, niitä tulisi rajoittaa. Ja tulee huolehtia siitä, että eivät alaikäiset niitä näe tai kuule niistä. Tässä meidän täytyy olla kuitenkin huolissamme. Internet ei ole sama kuin perinteinen televisio. Sen sijaan, että pyrittäisiin soveltamaan internetin televisiosääntöjä, eikä kannattaisi vähentää näitä sääntöjä, jotka koskevat televisiota. Medioihin liittyvät asiat ovat aina monimutkaisia, kuten nähdään tässä tekijänoikeusehdotuksessa, ja oikean tasapainon etsiminen on haastavaa. Mikä sitten on oikea määrä eurooppalaista sisältöä televisiossa? 20 prosenttia, 30 prosenttia, 10 prosenttia, ei tavoitetta ollenkaan. Minulle oikea vastaus on ei tavoitetta ollenkaan, mutta teillä muilla on varmaan muita ajatuksia. Lisäksi meidän täytyy olla huolellisia sen suhteen, mikä on kansallista sisältöä Viimeinen kohta, jota kannattaa painottaa, on tämä pakollinen pääsy, joka täytyy olla mahdollinen. Komissio sanoi näin, että näin on, mutta minusta vaikuttaa siltä, että näin ei ole. Kiitos. Um, thank you very much and thank uh, Rosa. Th- Kiitos seuraavaksi Rosa Thun. Uh, Kiitokset Vicky. Niin, minäkin pahoittelen, että tulin myöhään tänne. Tässä on niin paljon erilaisia asioita päällekkäin yritän hallinnoida aikaani mahdollisimman tehokkaasti, mutta haluaisin jatkaa hetken siitä, mitä Dita juuri tuossa totesi, eli saatavuus, käytettävyys. Monet kollegat aikaisemminkin ovat tästä jo keskustelleet. Siis estettömyys puuttuu hyvin vahvasti tästä lainsäädäntöehdotuksesta. Tänä päivänä ei kaivata pelkästään tätä siirrettävyyttä, vaan myös esteettömyyttä. Nyt on jo korkea aika sille, että Euroopan unionin kansalaiset pääsevät esteettä digitaalisisältöisiin ohjelmiin myös muissa maissa. Ja meidän täytyy ehdottomasti keskittyä tähän. Tämä vahvasti puuttuu tästä mietinnöstä ja toivon, että me omat tarkistuksemme IMKosta saamme tehtyä niin, että voimme parantaa komission ehdotusta. Kiitos. I want to ask my... Minäkin haluaisin esittää muutaman huomion. Kuuntelin keskustelua hyvin tarkkaan. Se oli hyvin mielenkiintoinen. Jatkaisin siitä, mitä Kaija Kallas sanoi. Hän sanoi, että pitäisi varmistaa, että me liikaa määräile, mitä tulee sananvapauteen. Todellakin meidän pitää olla varovaisia lastensuojelun suhteen ja vihapuheen suhteen, mutta ei pitäisi liikaa määrätä sitä, mitä ihmiset saavat katsoa. Silloin tiedotusvälineiden monia vapauksia menetettäisiin. Kaja, minua kiinnostaisi kuulla, minkä suuntaisia tarkistuksia olet ajatellut esittää. Tämä on tietysti vaikea aihe, mutta jotkut ovat kuvailleet tätä toimituksellisen laadun loppuna, että toimituksessa ei enää saataisi päättää, mikä on hyväksyttävä ja mikä ei. Eli ei pitäisi olla liiko, liian määrää, määräilevä. Ja minua kyllä todellakin häiritsee nyt tämä maksujen kysymys siinä muodossa, kun komissio sen on esittänyt. Tiedän, että esittelijä on yrittänyt tätä järjestelmää muuttaa, mutta jos meillä on palveluiden sisämarkkinat, niin se tarkoittaa, että, että voidaan tarjota palveluita eri jäsenvaltioissa jos siis sinä tarjoat palveluita minun jäsenvaltiossani, niin silloin minä sanon, että minä määrään tälle palvelulle maksun, joka menee sitten säätiöön, jolla, jolla tuen pelkästään kotimaista teollisuutta, niin eihän se minun mielestäni ole suhte, suhteellista, se on täysin suhteetonta. voidaan tietysti tarjota verohelpotuksia, jos tulee esimerkiksi tekemään elokuvia Belgiaan tai äh, Latvia tai minne tahansa voidaan tarjota verokannustimia, kyllä. Se on ihan ok, mutta jos määrätään maksu tällaiselle ei-kotimaiselle yritykselle, sitten tämä maksu menee säätiöön ja säätiöstä tuetaan pelkästään kotimaisia yrityksiä, niin eihän se mielestäni kyllä sovi yhteen sisämarkkinoiden sääntöjen kanssa. Toivon, että löydämme eri sanamuodon, jolla voimme taata reilun kilpailun samalla kun tuemme kotimaista sisällöntuotantoa. Niin tämä minun piti vain saada vielä sanottua. Onko komissiolla puheenvuoro? Haluaisitko Dan puhua omana itsenäsi? Dan Dautsun. different role, just... Niin, no, henkilökohtainen näkemykseni. Ja tietysti vien tämän kaiken eteenpäin esittelijälle. Minun näkökulmastani katsottuna olen samaa mieltä siinä, mitä molemmat sanovat. sanoivat. Meidän tulisi olemassa vähentämässä sitä, mitä, mitä koskee audiovisuaalista sisältöä, eikä lisäämässä sitä. Minun mielestäni kuluttajan näkökulma on äärimmäisen tärkeä. Meidän täytyy saada oikeat säännöt alaikäisille lapsille, heitä täytyy suojella. Ja meidän täytyy päästä eroon vihapuheesta, se on äärimmäisen tärkeää. Mutta se, mitä internet nyt on saanut aikaiseksi näissä suoratoistoalustoissa, kuluttajat voivat nyt kääntää laitteet pois päältä ja mennä katsomaan mitä vain, ja voivat katsoa sitä milloin vain. Heidän ei tarvitse katsoa jotain tiettyä asiaa ennen ja sen jälkeen tätä. Eli minun mielestäni tällainen kiintiöjärjestelmä ei ole järkevä tässä järjestelmässä. Se on tosi epärelevantti, jos tämmöinen 20 prosentin kiintiö tätä käyttöä. Jos ihmiset eivät halua sitä katsoa, niin eivät katso sitä. Joten se on mielestäni tärkeää. Ja kun puhutaan tästä VSPstä, niin ihmisillä ei ole toimituksellista vastuuta sen suhteen, mitä tehdään. Eli, eli en oikein käsitä, miten voidaan esittää velvoitteita tässä suhteessa. Minusta tässä on nyt sellaisia kysymyksiä, joita kannattaa pyrkiä ratkaisemaan ja toivottavasti sääntöjä saadaan mukautettua nykyaikaiseen kuluttajapohjaiseen mm, lähtökohtaan. Ja miettiä myös sitä, että internet on antanut paljon valtuuksia kuluttajille valita sen, mitä haluat katsoa. Kaikessa muusta niin äh, esitän nämä näkemykset eteenpäin esittelijälle, mutta varmaankin tässä nyt on jo tämä alkio olemassa sen suhteen, minkälainen lopputulos sitten saadaan. Kiitoksia. Would the commission like Haluaisiko komissio käyttää puheenvuoron ja vastata myös Kaija Kallaksen kysymykseen Äh, näiden kahden esittelijän eturistiriidasta, koska he ovat mukana yleisradioyrityksen toiminnassa. Niin, miten muotoilisin tämän kohteliaasti? Ryhmien kesken ei ollut, ei saatu aikaiseksi enemmistöä sen taakse, että tämä asia vietäisiin vielä pidemmälle. Komissio. Kiitoksia, kiitokset tästä lausuntoluonnoksesta. Minun täytyy todeta, että kun olen kuunnellut teitä ja lukenut tämän lausunnon, niin me jaamme käytännössä kaikki nämä tavoitteet, joita, joihin pyrimme. Meillä on vain erilaisia ratkaisuja tässä. E, lähdetään liikkeelle vaikka VSP-kysymyksestä. Tässä olemme yrittäneet luoda tasapaino ilmaisun vapauden ja suojelun tarpeen välille Ymmärrämme, että teidän aikomuksenanne on viedä tätä vielä enemmän itsesääntelyn tai yhteissääntelyn väliin äh, suuntaan, että tämä pitäisi olla pakollista. Mutta totean vain, että tämä ei oikeudellisesti ole mahdollista, koska tämä on direktiivi. Kun me tätä laadimme, niin me olimme jo ajatelleet tätä ja tässä ei voida pakottaa jäsenvaltiolle mitään erityistä tapaa panna tätä täytäntöön. Joten ainoa mahdollisuus on tämä yhteissääntely, mutta me emme voi vastustaa tätä. Tämän vuoksi selitin vain, miksi emme mene tänne suun, tähän suuntaan. Sitten alkuperämaaperiaate. Olemme täysin yhtä mieltä tästä. Tämän pitää olla meidän tärkein seikka mennä tässä. Ja me olemme oma aika rajamme tässä nyt siirtäneet edemmäksi yhtäältä siksi, että meillä on ollut jo tällaisia tapauksia, joissa me olemme joutuneet hyväksymään poikkeuksia. Nämä ovat tiukkoja päätöksiä, jotka täytyy tehdä, koska nämä ovat poikkeuksia perusoikeuksista. Ja komissiolla täytyy aikaa olla arvioida asiaa. Ja aina kun tähän menettelyyn on tartuttu, niin me olemme joutuneet käyttämään, käyttämään komissiossa hätäpäätösprosessia. Koska jos koska tässä täytyy ottaa kaikki kuulemisetkin vielä huomioon. Meille tämä tekninen tieto on erittäin tärkeä. Tämän vuoksi me ehdotamme, että tätä määräaikaa siirretään pitemmälle ihan vain todellisuus ottaen huomioon. Sitten nämä kiintiökysymykset. No, olen yhtä mieltä sieltä, teidän kanssanne siitä, että kiintiö ei ole mikään ideaaliratkaisu tässä eri toteen näissä on-demand-palveluissa, jos sanotaan, että vaikka 20 prosentin kiintiö, menenpä sitten Netflixiin ja päätän katsoa myös nämä 80 prosenttia lisää. No kiintiö ei näin ole tehokas. Tämän vuoksi meidän ehdotuksessamme on tällainen sekoitus, on pieni kiintiö, johon liittyy myös velvoite edistää ja mainostaa. Näin ollen, jos me otamme tällaisen velvoitteen, niin silloin ainut, miten tämä toimii, on se, että myös edistetään jotain muuta eurooppalaista sisältöä. Sitten me haluamme tässä nyt selventää, mikä todellisuus tällä hetkellä on. Ensimmäinen yhdeksättä tänä vuonna komissio hyväksyi päätöksen maksujärjestelmästä, joka ei tule näiden sääntöjen alla, se on audiovisuaalisen videopalvelujen direktiivin alaisuudessa ja tässä järjestelmä on sellainen, että siinä asetetaan maksuja kaikille tietyssä jäsenvaltiossa lähetystoimintaa harjoittavalle toimijalle, niin että kaikki, jotka tietyillä markkinoilla toimivat, niillä on samat säännöt komissio haluaa varmistaa sen, että tämän tyyppiset lopaukset ovat sitten kuitenkin tämän direktiivin ulkopuolella. Tässä ehdotuksessa halutaan nyt selventää oikeudellista tilannetta ja varmistaa se, että aivan niin kuin puheenjohtaja sanoikin, tämä ei mene sellaiseen suuntaan, josta me emme pidä. Eli esimerkiksi sellaiseen suuntaan, jossa tätä voitaisiin käyttää, näitä varoja voitaisiin käyttää vain kotimaan tuotannon edistämiseen. Me haluamme tässä sellaiset säännöt, että kun on maksu, niin sen täytyy, niin maksujen täytyy hyödyttää kaikkia niitä, jotka ovat rahaston maksaneet. Tulevat nämä tahot sitten kyseisestä jäsenvaltiosta tai jostain muusta valtiosta. Me haluamme tämän selvennyksen oikeudelliseen tekstiin niin, että ei ole siinä, niin että ollaan sellaisessa tilanteessa, että eh, todella noudatetaan näitä sääntöjä myös rahoituksen osalta. Ja ihan vain selvennykseksi tällainen lainsäädäntö on tänä päivänä. Sitten vielä mainostamisesta. No, täällä tänään on mainittu, että tätä täytyy, tässä täytyy säätelyä purkaa. Näin on yritetty toimia. Tässä direktiivissä löytyykö siinä tilaa sääntelyn purkamiselle? No, me ehdotimme, että tässä yleisradiotoiminnoille annetaan lisää joustonvaraa, koska meidän mielestämme tämä 20 prosenttia sellaisena kuin se tänä päivänä on tekstissä, se ei ole enää tarpeen. Kun me katsomme televisiota, jos siellä on liikaa mainon, mainoksia, niin sittenpä me siirrymmekin katsomaan omia tablettejamme. Eli tämä, jos tässä joku tuottaja käyttää, täyttää 20 prosenttia ajasta mainoksilla, niin sehän on ihan itsemurhaan johtava juttu, koska silloin katsojat häviävät. Tällainen on meidän logiikkamme ollut tässä. Sitten vielä estettömyys. Toistan vain sitä, mitä komissio jäsen Oettinger on sanonut jo moneen otteeseen. Jos yhteislainsäätäjät pääsevät siihen johtopäätökseen, että esteettömyyssääntöjä pitäisi olla tässä mukana, niin sitten me oikein mielellämme otamme ne takaisin ja keskustelemme oikeudellisen yksin kanssa, mutta silloin kun tämä ehdotus hyväksyttiin, te, komissio ei voinut polttaa erilaisia sääntöjä kahta erilaista oikeudellista välinettä varten. Kiitoksia. Would the rapporteur like to... Haluaisiko esittelijä vielä käyttää loppupuheenvuoron vai onko kaikki selvä? Eiköhän kaikki ole selvää. Kuten sanoin, välitän nämä kaikki viestit esittelijälle. Hän odottaa innolla yhteistyötä. Tarkistuksen jättämisen määräaika on 17. lokakuuta eli ensi maanantaina keskipäivällä. Kiitos kaikille. Okay. now going to move on to Seuraavaksi esityslistalla on lainsäädännön valvonta, välineet, joilla pyritään parantamaan sääntelyä suojan alalla. Dan Dionisio komissiosta on täällä paikan päällä. Tervetuloa. Käsittelemme kuluttajamarkkinoiden tulos taulua ja kuluttajavaikutuksen arviointivälinettä. Annankin heti puheenvuoron sinulle, kunhan saamme nämä diat esille. Saammeko nämä kalvot tähän kuvaruudulle? Kiitos paljon. And anybody who leaves means you're not interested in consumers. It's, we've taken your names. <laughs> okay, good. I've taken their names and we will note that at the coordinators meeting. Thank you. Dan. Thank you, Madam Chair. And thank you for the promotion as well. Kiitoksia, puheenjohtaja. Kiitoksia myös tästä ylennyksestä. Esittelisin kaksi kohtaa. 2016 kuluttajamarkkinoiden tulostaulukko ja sitten vaikutusanalyysityökalu. työkalu. Now, just a brief reminder of the... Ihan lyhyt muistutus tästä itse sisällöstä. Kuluttajan tulostaulukot otettiin käyttöön vuonna 2008 ja ne muodostavat kuluttajatoiminnan selkärangan, jota komissio siis kerää, tiedot, jota komissio kerää ja analysoi. Meillä on kahden tyyppisiä tulostaulukoita, kummatkin arvioivat kuluttajien toimintaa markkinoilla. Meillä on kuluttajaehtojen tulostaulukon viimeisin. Niistä julkaistiin syyskuussa 2015. Se arvioi kuluttajaympäristöä jäsenvaltiossa. Siinä on kolme ulottuvuutta, tieto ja luottamus, sääntöjen noudattaminen ja täytäntöönpano ja sitten kiistojen ratkaisu. Ja siinä huomioidaan myös vähittäiskauppa, rajoitettava sellainen, kuten myöskin sähköinen kaupankäynti. Sitten meillä on kuluttajamarkkinoiden tulostaulukko, joka on tämän esityksen pääosio. Viimeisin versio siitä julkaistiin tämän vuoden syyskuussa. Siinä seuraillaan kuluttajamarkkinoiden kehitystä kuluttajan näkökulmasta, useita ulottuvuuksia, vertailtavuus, valinnat, luottamus ja kuluttajien odotuksiin vastaaminen ovat muun muassa tällaisia. Molemmat tulostaulukot on tarkasteltu huolellisesti läpi tässä ovat olleet mukana eri sidosryhmät, komission yksiköt erityisesti. Olemme saaneet tieteellistä tukea yhteistä tutkimuskeskuksesta ja olemme olleet yhteydessä IMKon sihteeristöön tässä prosessissa. Tämän lopputuloksena on saatu aikaiseksi useita metodologisia parannuksia. Viittaan nyt tähän viimeisimpään kuluttajamarkkinatulostaulukkoon – Minä alkuun haluaisin todeta, että tässä annetaan yleiskatsaus siihen, millä tavalla EU-kansalaiset kokevat kuluttajamarkkinat ja niiden toiminnan sekä hyödyke- että palvelumarkkinoilla sen tiedon pohjalta, joka kerättiin vuonna 2015. Tämä pohjautuu viidenteen osioon tällaisessa laajapohjaisessa tutkimuksessa, jossa kuluttajilta kysellään heidän näkemyksistään ja mielipiteistään kuluttajamarkkinoista kattaa kaikki EU-jäsenvaltiot mukaan lukien ja näiden lisäksi vielä Islannin ja Norjan. Sen on tehty noin 500 haastattelua markkina-aloja maakohtaisesta lukuun neljää maata. Koska tiedot kerättiin vuonna 2015, Tämän avulla voidaan valvoa markkinoiden toimintaa ja se tarjoaa ikään kuin tällaisen vertailukohdan ennen kuin sitten uusia aloitteita Junckerin komissiosta on tullut mukaan. kaksi markkina-aluetta kuuluu tähän vuoden 2016 versioon ja pääindikaattori on mm, markkinatoimintaindeksi, jossa on viisi eri osiota. Ne näette tässä. Vertailu, vertailtavuus, miten helposti tai hankalasti kuluttajat voivat vertailla tarjouksia markkinoilla. Luottamus palveluntarjoajiin tai vähittäismyyjiin. se määrä, missä määrin kuluttajien odotuksiin vastataan kyseisellä markkina-alueella, miten tyytyväisiä kuluttajat ovat valinnanmahdollisuuksiin markkinoilla ja ongelmien aiheuttavat vahingot kuluttajille. Kuten totesin, tässä on metodologinen uudistus taustalla ja päätelmät ovat olleet ne, että indeksi on vakaa, mutta olemme ottaneet käyttöön parannuksia, josta yksi esimerkiksi on se, että eri komponenttien merkitys ja niiden painoarvo yleisindeksissä ilmaistaan vastaajien toimesta, eli myös tämä suhteellinen merkitys, jonka he antavat jokaiselle osiolle. Päälöydöksenä on ollut se, että meillä on selkeä kuluttajamarkkinoiden parannus. Kuluttajan näkökulmasta tarkasteltuna siis, että tämä on myönteinen kehitys, joka on ollut nähtävissä vuodesta 2010 eteenpäin. Lisäksi on nähtävissä, että palvelupuolella edistys on nopeampaa vuosina 2013-2015 kuin hyödykemarkkinoilla, mikä vähentää tuota kuilua, joka oli aiemmin ollut kasvussa kaikissa edellisissä, edellisinä vuosina. Ja kun samalla pohdimme sitä, että mikä voi selittää tämän suorituskyvyn nousun ja on tarkasteltu myös sitä, että mitkä ovat parantuneet taloudelliset edellytykset. Elpyminen talouskriisistä voi tietysti olla osasyynä ja tätä hypoteesia eivät kuitenkaan nämä päätämämme tue ja ehkäpä se onkin seurausta jäsenvaltioiden käyttöönottamista uudistuksista, rakenteellisista sellaisista – joiden avulla kuluttajan kokemus on nyt parempi. Tässä mm, kuvassa näette, miten erilaiset markkinaklusterit ovat kehittyneet. Kaiken nopein kehitys on ollut rahoituspalveluissa. Mutta markkinaklusteripuolella se on kuitenkin kaikkein heikoin suoriutuja. Mikä sitten tätä tota nousu on vienyt eteenpäin on erityisesti kasvu luottamuksessa, kuluttajien luottamus vähittäismyyjiin, kuten myöskin lisäys sen suhteen, missä määrin kuluttajien odotuksiin vastataan. Ja merkittävä kasvu verta- eri ponnistusten vertailtavuudessa. Eli näette tässä millä tavalla tämä lisäys vuonna 2015 on kiihtynyt verrattuna edelliseen kehitykseen. millä markkinoilla sitten mennään mm, toimivat parhaiten, mitkä markkinat toimivat parhaiten, mitkä ovat kasvaneet eniten. Näette tulokset tässä. Kaikkein kolme suurinta palvelualuetta ovat loma-asunnot, kulttuuri- ja viidepalvelut ja kaupalliset urheilupalvelut huonoimpina ovat kiinteistöpalvelut ensimmäistä kertaa aivan alimpana. Sitten lainat ja sijoitustuotteet. Nämä ovat ihan johdonmukaisesti olleet huonoimpina myös aiemmin. Kun puhutaan hyödykkeistä, kirjat, aikakauslehdet ja sanomalehdet, viihdeartikkelit ja suuret kotitalouskoneet ovat parhaiten menestymiä polttoaineajoneuvoja varten liha- ja lihatuotteet, kuten myöskin käytetyt autot, taas menestyvät huonoimmin. Pankkipalvelut ovat nousussa, vaikka ne eivät menestykään juuri. Ja kaikkein suurin lisäys on tullut luottokorteille ja pankkitileille. Myös junapalvelut ovat kovassa kasvussa. Kun katsotaan markkina-alueita ja näitä palveluklustereita, niin tästä kaaviosta näette tuossa vaakasuoralla tasolla sen, miten paljon suorituskyky on kasvanut. Esimerkiksi pankkipalvelun alalla jossa kysymys on rahoituspalvelumarkkinoista, jotka eivät sisällä vakuutuspalveluja. Tämä on lisääntynyt eniten, mutta silti horisontaalisella puolella näette tuon itse luvun. Se on kaikkein huonoimmin menestynyt klusteri, kun taas sitten viihdepalvelut menestyvät parhaiten, mutta on vähiten, siellä on vähiten kasvua. Kuva on erilainen hyödykemarkkinoilla, jossa nähdään, että paremmin toimivat klusterit, esimerkiksi tällaiset puolikestävät hyödykkeet, menestyvät hyvin. Ja ajoneuvot, käytetyt ajoneuvot, uudet ajoneuvot myöskin menestyvät hyvin. No tässä on sitten tällainen kokonaiskuva kaikista EU 80 kahdesta, anteeksi, 28 jäsenvaltiosta. Selkeitä poikkeamia on myös sen suhteen, millä tavalla eri markkina-alueet toimivat eri maissa. Tässä näette kuvaa siitä. Nämä ovat ne kolme markkina-aluetta, joissa hajonta on kaikkein suurinta suorituskyvyssä. Näette viisi huippumaata ja viisi huonoita maata. Kaikkein suurin hajonta on sähköpalveluissa. 34,1 prosenttiyksikköä. Myös suuri hajonta vesitarjontapalveluissa, kuten myöskin junapalveluissa 27 prosenttiyksikköä. Tässä siis on vielä jonkun matkaa kuljettavana, kun pyritään parantamaan markkinoiden toimintaa. No sitten jos katsotaan yksityiskohtaisemmin tiettyjä löydöksiä markkinakohtaisesti, rahoituspalvelut menestyvät huonommin, mutta ovat edistyneet parhaimmin. Televiestintämarkkinoilla taas kuluttajiin kohdistuva vahinko on kaikkein suurin, ei pelkästään sen takia, kun ongelmia syntyy, vaan sen takia, että ongelmia syntyy niin usein. Eli tässä kaikkein suurin osa kuluttajista raportoi ongelmista. Myös muut löydökset, eli se, että kiinteistöpalvelut ovat ensimmäistä kertaa aivan alimpana, vähiten luottamusta ja vähiten vastataan kuluttajien toiveisiin. Ensimmäistä kertaa nähdään lisäystä sitä, että kuluttajat vaihtavat palveluntarjoajia sellaisilla markkinoilla, joissa on mahdollista. Ja 14 markkina-alueella, jossa tämä on mahdollista, niin ensimmäistä kertaa vuodesta 2010 on enemmän kuluttajia, jotka vaihtavat palveluntarjoajaa. Sähköpuolella ensimmäistä kertaa tällainen lisäys on tullut vuodesta 2011. Kuluttajapalveluissa kaikkein suurin haitta koituu silloin, kun ongelmia on, mutta ongelmia ei ole juurikaan usein. Se on siis epätodennäköistä. Ja vakuutuksen käyttöönotto tapahtuu vain, näissä ongelmatilanteissa. 14 eri markkina-aluetta, jotka mainitsin, jossa palveluntarjoaja voidaan vaihtaa. Tämä edustaa lisäystä verrattuna vuoteen 2013, mikä kääntää päälailleen aikaisemman suuntauksen vuosina 2011-2013 kaikkein suurin lisäys löytyy tuolta viihdepalveluista ja vähiten pankkialalta. Palvelutarjoajien vaihdossa ovat yleishyödylliset hyödykkeet kaikkein alhaisimpana. Tietysti vaihdosten määrä ei pelkästään kerro siitä, miten hyvin markkina-alue toimii, vaan esitämme myös eri kysymyksiä tässä suhteessa, varsinkin sitä, miten helppoa kuluttajien mielestä tämä vaihto on ollut niille, jotka ovat vaihtaneet ja niille, jotka eivät ole tehneet, olemme tiedustelleet syytä siihen. Kun puhutaan vaihtamisen helppoudesta, tässä katsotaan siis markkinaryhmittäin tätä helpointa vaihtaminen on viihdepalveluissa ja vakuutuspalveluissa ja televiestintäalueella taas kaikkein hankalinta. Markkinakohtainen analyysi osoittaa, että kuluttajan mielestä oli kaikkein helpointa kaupallisissa urheilupalveluissa, auton vakuutuksissa, kotivakuutuksissa vaihtaminen on helpointa, kun taas langallisissa puhelimissa ja sijoituspalveluissa, yksityisissä eläkkeissä tämä vaihtaminen on ollut kaikkein vaikea. Ja asuntolainat alimpana 6,8 prosentilla eikä mitään muutosta edelliseen kauteen verrattuna. Ensimmäistä kertaa Olemme nyt myös tehneet monivarianssitilastoanalyysin, jossa tarkastellaan sitä, millä tavalla arviot ovat vaikuttaneet kuluttajakäyttäytymiseen. Tämänkaltaiset analyysit poikkeavat siinä mielessä, että ne mahdollistavat sen, että voidaan laskea eri ominaisuuksien nettovaikutukset, kun samalla pidetään toiset olettamukset samoina. Eli suurin suhteellinen vaikutus koko markkinatoimintaan on ollut rahoitustilanteella ja kuluttajan on vaikeaa saada rahat riittämään. Ja tämä saattaa liittyä myös siihen, että hyvin usein heillä edessään rajallinen pääsy tiettyihin tuotteisiin markkinoilla. Olemme äskettäin julkaisseet tämän vuoden helmikuussa tarkemmin laajapohjaisen tutkimuksen, joka koskee kuluttajien haavoittuvuutta, jossa nimenomaan vahvistetaan jotakin näitä tulostaulukon löydöksiä ja se tarjoaa huomattavasti enemmän lisää yksityiskohtia. Siinä kerrotaan siitä, että kuluttajat, jotka ovat hankalassa taloudellisessa tilanteessa, heillä on tämä pääsyongelma vaikeampi kuin että esimerkiksi se, että he jäävät sähköisen kaupankäynnin ulkopuolelle, koska heillä ei ole maksukortteja. Tämä ryhmä on myöskin haavoittuvampi kuin muut kaikissa haavoittuvuuden ulottuvuuksissa, joita tutkimuksessa olette esille, niitä on viisi. Koulutus myöskin osoittaa, että sillä on selkeä vaikutus markkinatoimintaan kuluttajien mielestä ja kielteisesti se korreloi markkinatoiminnan tasoon ja koulutustasoon, eli se merkitsee sitä, että korkeammin koulutetuilla on enemmän odotuksia. Ja he antavat huonompia arvosanoja. Lisäksi tarkastelemme myös muita indikaattoreita ja sitä, millä tavalla ne toimivat. Olemme saaneet nähdä, että kun olemme analysoineet hintoja, on olemassa suhde sen välillä, miten helppoa palveluntarjoajan vaihtaminen on ja millainen hintataso on. Eli hintataso on matalampi sellaisissa maissa, joissa palveluntarjoajan vaihtaminen on helpompaa. Tietyillä markkina-alueilla, jossa esimerkiksi on paljon tarjontaa, sähköiset tuotteet, kirjat, lehdet, aikakauslehdet, postipalvelut, ajoneuvo, vakuutukset. Näissä kuluttajat ovat tyytyväisempiä valinnanvaraan sen kun sitä on enemmän ja hinnat ovat yleensä näissä maissa matalammat. Eli tässä nyt vain pääkohdittain kuluttajamarkkina tulostaulukko. Asiakirja on luonnollisesti saatavilla nettisivuillamme ja meillä on myöskin tämä, nämä kaaviot olemassa. Meillä tietysti vastaan myös kaikkiin kysymyksiin, jos teillä sellaisia on. Kiitoksia. Should I move to the next presentation or... Niin pitäisikö minun siirtyä seuraavaan esitelmään? Voimme jatkaa suoraan seuraavalla esitelmällä, ellei sitten teillä ole kysymyksiä. Evelin, ole hyvä. Minulla olisi yksi kysymys. Nimittäin nämä luvut, jotka esittelitte, luvut, jotka koskevat sitä, miten kuluttajat vaihtavat palvelun tarjoajaa. Puhuitte vakuutusalasta, jolla vaihtaminen on helpompaa kuin esimerkiksi televiestintäalalla. Johtuuko tämä tai oletteko ehkä tutkineet, onko olemassa korrelaatiota sopimusmuutosten kanssa. Tiedän, että televiestintäalalla tarjotaan uusia sopimuksia, mutta sitten tuo vanha sopimus, joka yleensä kestää kaksi vuotta, sitä, siitä mä ei vaikuta, kun taas taas sitten vakuutusalalla on automaattisesti oikeus vaihtaa ilman, että odottaa sopimuskauden loppua. Onko teillä jonkinlaista perustelua sille, miksi yhdellä alalla voidaan vaihtaa useammin kuin toisella? Minä ymmärsin tämän dian niin, että Kaikilla aloilla kuluttajien tyytyväisyys on kasvanut keskimäärin. Ja sitten lopuksi te yhdistitte kuluttajien tyytyväisyyden kuluttajien valinnan varaan. Eli siellä, niillä aloilla, joilla kuluttajilla on enemmän valinnanvaraa, hinnat ovat alhaisempia ja kuluttajat ovat tyytyväisempiä. Voisiko näin tämän hyvin yksityiskohtaisen työn ehkä vetää yhteen? Thank you. Um... Kiitoksia. Ensinnäkin tähän palvelutarjoajan tarjoajan vaihtamiseen. Tässä tulostalukossa on kahden tyyppistä vaihtoa tällaista ulkoista palveluntarjoajan vaihtajaa, eli vaihdetaan se palveluntarjoaja, mutta myös tuotte. Ja sitten on sisäinen vaihto. No, tässä me emme nyt tätä sisäistä vaihtoa ollenkaan tarkastele, vaan olemme tutkineet pelkästään ulkoista palveluntarjoajan vaihtajaa vaihtamista. Mutta seuraavassa vaiheessa aiomme tarkastella myös tätä sisäistä vaihtamista, eli missä määrin saman palvelun tarjoajan puitteissa kuluttajat vaihtavat tuotetta, ja kun kysytään syitä sille, miksi ei tehdä muutoksia, ei tehdä vaihtoja, niin kenties otetaan huomioon myös se vaihtoehto, että on parempi sopimus saatavilla tai parempi tuote saatavilla samalta tarjoajalta. Menneisyydessä tutkimme myös ulkoisia vaihtoja, ei kovin yksityiskohtaisesti, mutta näistä indikaattoreista on kyllä raportteja ja me vain, var, me vain vertailemme sitä, mikä on vertailtavissa ja esitämme samat kysymykset. Kun sanotaan, että niiden ihmisten osuus, jotka ovat tehneet vaihdon, on kasvussa, niin viittaamme näihin ulkoisiin vaihtoihin. Mutta emme voi pelkästään suhteellisista äh, vaihtoluvuista tehdä mitään lopullisia päätelmiä. Tämän vuoksi me tarkastelemme myös sitä, miten helppoa palveluntarjoajan vaihtoja, vaihtaminen on niiden osalta, jotka tekevät tämän vaihdon, ja myös miksi tätä vaihtamista ei tehdä. Ja ihmiset, jotka vaihtoivat palveluntarjoajaa ja raportoivat, sanoivat, että on helpompaa äh, vakuutuspalveluissa tehdä tämä muutos kuin telekompalveluissa. Ja tätä varten he mainitsivat aivan valideja syitä, jotka liittyivät sopimustyyppeihin. Onko kuluttajien tyytyväisyys kaikilla sektoreilla lisääntynyt? Tämä MPI-indeksi, siinä ei ole kysymys pelkästään henkilökohtaisista näkemyksistä, vaan esimerkiksi vertailtavuudesta, valinnanvarasta, ongelmien, ongelmista syntyneistä harmeista ja niin edelleen. Tämä tyytyväisyys on lisääntynyt kaikilla markkinoilla, joillakin vähemmän, toisilla, toisilla huomattavassa määrin. Mutta kun tarkastelemme markkinoita ja jäsenvaltioita, niin on esimerkkejä siitä, miten joillakin, joissakin tietyssä valtiossa joidenkin markkinoiden performanssi on heikentynyt. Tässä on hieman ristiriitaisia kuvia kyllä. Ja näytin teille tuossa kalvon eri maiden suuresta hajonnasta tietyillä markkinoilla, niin tämä myös selittää hieman tätä evoluutiota edellisestä toimintatavasta nykyiseen toimintatapaan. Sitten valinnanvapaudesta. Olemme ottaneet mukaan sellaisen asia, joka mielestämme on parannus tähän. Eli tänä vuonna on kysytty tämä valinnanvapauskysymys. Me emme ole kysyneet, onko enemmän valinnanvapautta vai vähemmän, vaan sitä, miten tyytyväisiä kuluttajat ovat olemassa olevaan valinnan varaan. Monet toimijatkin toivat tässä tämän ajattelutavan esille, eli se, että on enemmän valinnanvaraa, niin ei aina välttämättä ole parempi asia kuluttajien kannalta, koska tässä tarvitaan muitakin elementtejä tähän. Verrattavuus, sen helppous, avoimuus, läpinäkyvyys ja niin edelleen. Joten valinnanvarakysymys liittyy ennen kaikkea siihen, miten, kulut, miten tyytyväisiä kuluttajat ovat olemassa olevan valinnanvaraan. Ja näimme, että niissä jäsenvaltioissa, joissa vastattiin, että kuluttajat ovat tyytyväisiä olemassa, olevin, äh, olemassa olevan valo, valinnanvaran, näillä erityisillä markkinoilla, jotka on tullut lueteltu, niin tämä korreloi myös alhaisempien hintojen kanssa. Ja tämä on sellainen seikka, jota tulemme tulevaisuudessakin tutkimaan myös. Ja haluamme nähdä, miten vahvana tulevaisuudessa tämä tyytyväisyyden ja hinnan välinen korrelaatio esittäytyy. Ja samoin tutkimme tätä myös muilla markkinoilla kuin niillä, mitä nyt on tutkittu. Kiitos. Saisinko vielä esittää yhden lisäkysymyksen minä oikeastaan muu, tarkoitin tuota ulkoista vaihtamista, ei näitä kahta, eli sisäistä ja ulkoista palveluntarjoajan vaihtamista saisi sekoittaa. Kuulen aina, että kuluttajan suojasta puhutaan alhaisimpien hintojen yhteydessä. Onko teidän tutkimuksessanne tutkittu myös palveluiden ja tavaroiden laadusta vai onko kyse pelkästään valinnanvarasta ja hinnasta? Um, I mentioned... Hinnat eivät ole osa tuota markkinoiden toimintaindikaattoria, ne ovat osa lisäindikaattoria jota me tarkastelemme muiden indikaattoreiden ohella. Laatu. No yksi kysymys on osa markkinaa toimintaindikaattoria, nimittäin missä määrin markkinat ovat täyttäneet kuluttajien odotukset noina tutkittuina 12 kuukautena. Tämä on yksi niistä elementeistä, joissa olemme nähneet suurta kasvua vuonna 2015, eli, eli luottamuksen ohella se on yksi tärkeimmistä tekijöistä, jotka ovat johtaneet tähän parantumiseen. Me emme siis esitä kysymyksiä laadusta. Ne, niitä esittää ne kaikkea näissä syvennetyissä markkinatutkimuksissa. Niitä tehdään yleensä seurantatutkimuksena, kun näemme, että joillakin, jotkut markkinoilla, joillakin markkinoilla on puutteita, niin sitten teemme seurantatutkimuksen ja tutkimme, mistä syistä kuluttajat ovat tyytymättömiä noilla markkinoilla. Eli laatua lähimpänä on tämä kysymys, joka koskee sitä, ovatko markkinat täyttäneet kuluttajien odotukset. Let's move on to the second present. Voimme siirtyä seuraavaan esitelmään. Mietin vain, voitaisinko oppia enemmän, jos katsottaisiin tarkemmin maakohtaisia tietoja, sillä saamme hyvin laaja-alaisia lausuntoja ja meille olisi hyötyä siitä, jos pystyisimme ymmärtämään paremmin, mitä kuluttajat haluavat, mutta et varmaankaan tähän voi nyt vastata, mutta olisi mielenkiintoista, voitaisiinko oppia vielä lisää. Nyt voimme ottaa seuraavan esitelmän. Tähän viimeiseen seikkaan, jota sanoitte, olen täysin yhtä mieltä kanssanne. Tulostaulukossa on myös tällaisia maakansioita, jotka ovat paljon yksityiskohtaisempia maakohtaisesti, ne osoittavat millä tavalla markkinat toimivat verrattuna edelliseen vuosiin tietyssä jäsenvaltiossa samoin verrattuna EU-keskivertoon ja samoin tässä on hieman työstetty vielä tiettyjä selityksiä. Esimerkiksi onko jotain markkinoita, joilla jäsenvaltio pärjää erityisen hyvin tai sellaisia, joilla sen toiminta on erityisen huonoa. Tämä on tietysti vain tulostaulukko ja yksityiskohtaisempää tietoa saa sitten eri jäsenvaltioista tehty, tehdyistä tutkimuksista. Siirryn seuraavaksi esittelemään teille tämän välineen, jolla voidaan arvioida kuluttajavaikutuksia. Tämä on väline, jonka kehitimme viime vuonna ja joka on hyväksytty osaksi paremman sääntelyn pakettia Euroopan komissiossa. Lähdemme liikkeelle siitä, että laatua voidaan parantaa soveltamalla paremman sääntelyn periaatteita, kun arvioidaan ja täytäntöön politiikkaa. Paremman sääntelyn suuntaviivat ja siihen liittyvät väline välineistöt, niitä arvioidaan komissiossa niin, että varmistamme sen, että politiikkamme perustuu tutkittuun tietoon. Ja me teemme päätöksiä hyvältä pohjalta ja haluamme myös varmistaa oikea-aikaiset päätökset, koska analyysi täytyy ottaa huomioon myös merkittävä palaute, mitä tällä, tästä aloitteesta saadaan. Tärkeimmät asiat liittyvät jokaisen politiikan syklin kohdan pakollisiin toimiin ja tämä Toolbox antaa enemmän operationaalista ohjeistusta osallistujille. Kuluttajavaikutusarviointi väline on osa tätä paremman lainsäädännön välineistöä. Ja kuten sanoin, välineet eivät ole sitovia, paitsi jos näin on nimenomaisesti sanottu. Mutta tässä voidaan nähdä, että mitä tulee kuluttajavaikutusten arviointiin, niin yhä enemmän on kiinnostusta tähän. Ja samoin päivitetään tätä, ympär- tätä kuluttajavaikutusvälinettä, jonka olemme kehittäneet. Tässä sisällössä on kolme akselia. Ensinnäkin kuluttajaa vaikutusarvioinnin jär, järkestys, minkä takia niitä kannattaa tehdä. Toiseksikin sitten kuluttajavaikutusten eri ulottuvuudet. Tässähän on moniulottoisuutta. Ja sitten kolmanneksi käytettävissä olevat tiedot ja metodit niin, että voidaan tällainen arvio toteuttaa. Kun asianmukaisesti arvioidaan kuluttajavaikutuksia, niin tätä me kutsumme horisontaaliseksi toiminnaksi, koska tämä pätee hyvin laajaan politiikan kirjoon. Eritoten tämä johtuu siitä, että tuotteista ja markkinoista on tulossa tänä päivänä yhä monisyisempiä, monitahoisempia ja samalla tavalla ö, on uusia tarpeita, kun ajatellaan, että väestö ikääntyy ja meillä on paljon taloudellisesti huonommassa asemassa olevaa väestöä, Ja tässä täytyy rohkaista kestävään, kestävämpään kulutukseen, parantaa, äh, vähentää informaation yli tuotantoa ja ottaa huomioon monet vaatimukset ja uudet vaatimukset, joita kuluttajilla on niin, että voidaan tehdä parhaiten hyödyntää tiettyjen sektoreiden markkinoiden vapauttamista. operationaalinen väline kuluttajavaikutusvälineen arvioimiseksi, kuluttajavaikutuksen arvioimiseksi on tällainen avainkysymysten luettelo. Ensinnäkin, tuleeko tämä vaihtoehto vaikuttamaan siihen, että kuluttaja voi hyötyä sisämarkkinoista. Tämä liittyy esimerkiksi sellaiseen politiikkaan, jolla, jolla poistetaan ra- sisärajoja. Ajatellaan nyt vaikka syrjintä kuluttajan asuinpaikan mukaan. Tuleeko vaihtoehto vaikuttamaan hintoihin, laatuun tai valinnanvapauteen kuluttajatuotteissa ja palveluissa? Tämän osalta voidaan todeta esimerkiksi politiikka, jolla parannetaan kilpailukykyä, lisätään kilpailukykyä tai vähennetään liiketoimintakuluja, yleensä johtaa parempaan laatuun ja suurempaan valinnanvapauteen ja tuo, laajempaan tuotteiden määrään. Ja tällä pystytään myös välttämään markkinoilla huonoja käytänteitä. Kolmanneksikin tuleeko tämä vaihtoehto vaikuttamaan kuluttajien tietoon, luottamukseen tai suojeluun. Politiikka, jossa käytetään esimerkiksi informaatioepäsymmetriaa tai arvioidaan eri kustannuksia niin tällä autetaan kuluttajia tekemään parempia, tiedostavampia päätöksiä ja näin saadaan myös kuluttajien luottamusta markkinoihin aikaiseksi. Markkinat, joissa eritoten tapahtuu tällaista tietojen epäsymmetriaa, ajatellaan nyt vaikka kiinteistö, markkinoita, elintarvike- ja juomamarkkinoita, käytettyjen tavaroiden kauppa ja niin edelleen, ne ovat erityisen relevantteja sitten. Johtako vaihtoehdot parempaan kuluttajaoikeuksien toteuttamiseen mukaan lukien rajat ylittävästi sisämarkkinoilla? Tämä on erityisen tärkeää, kun ajatellaan digitaalista vallankumousta, joka johtaa siihen, että rajat ylittävä toiminta on yhä laajempaa. Tuleeko vaihtoehto vaikuttamaan kuluttajatuotteiden ja palveluiden turvallisuuteen tai kestävyyteen? Esimerkiksi nämä suorat viestintävälineet, kuluttajien suuntaan erilaiset logot ja tuottajamerkit. Niiden avulla kuluttajat voivat arvioida markkinoilla olevia tuo, tuotteita ja johdattaa kuluttajia kohti parempia terveellisempiä valintoja, tietysti jos nämä eri merkit ovat luotettavia. Tuleeko tämä vaihtoehto vaikuttamaan heikossa asemassa oleviin kuluttajien? Tämä on aivan kriittisen tärkeä kysymys, koska on tärkeää identifioida se, miten mahdollisesti heikommassa asemassa olevat kuluttajat kokevat muutoksen – niin, että muutoksesta ei tule entistä vaikeampaa kulut, siinä suhteessa, että kuluttajat, kuluttajien on vaikeampi tehdä päätöksiä, hyviä päätöksiä. Kuluttajien heikommassa asemassa oleminen voi tarkoittaa sitä, että he yhteiskunnassa taloudellisesti kuuluvat heikompaan ryhmään, heillä on vähemmän valtaa tai he eivät voi täysin toimia kuluttajan ominaisuudessa, mutta tämä on myös dynaaminen käsite Tämä voi vaikuttaa kehen tahansa kuluttajaan tietyissä olosuhteissa. Jokainen kuluttaja voi tietyissä olosuhteissa olla heikommassa asemassa oleva. Ajatellaan nyt vaikka elämän tilanteen muutoksia tai kuluttajien ää, tai tuotteiden tai palveluiden, markkinoiden hankaluutta ja monisyisyyttä. Ja kuluttajien on silloin vaikea tehdä omia arvioitansa niistä Avainkäsitteet, joita tässä käytetään, kun arvioidaan kuluttajavaikutuksia, ovat kuluttajien hyvinvointi. Tämä viittaa yksilöllisiin hyötyihin, joita kuluttajat saavat tuotteiden ja palveluiden käyttämisestä. Tämä liittyy myös kuluttaja yhtenäismarkkinat ja digitalisointi helpottavat sitä, että kuluttajat saavat yhä enemmän tuotteita ja palveluita käyttöönsä ja tällä tavalla kuluttajien hyvinvointi paranee esimerkiksi sen kautta, että tuotteet halpenevat ja valinnan varaa on merkittävästi enemmän. Tämäkin johtaa kuluttajien hyvinvoinnin parantamiseen. Sitten toisaalta taas kuluttajahaitta, eli se haittataso, jota kuluttaja saattaa kokea silloin, kun markkinat eivät toteudu täysin niiden potentiaalin mukaisesti. Tämä liittyy siihen, että markkinoilla ei saada optimituotteita aikaiseksi ja millaisia vaikutuksia tällä on sitten yksittäisen kuluttajan. Ja sitten kuluttajaolosuhteet tai kuluttajaehdot. Näillä halutaan parantaa, maksimoida kuluttajien hyvinvointi ja ottaa huomioon nämä eri ulottuvuudet, jotka aikaisemmin toin esille, osaaminen, luottamus, sääntöjen noudattaminen ja riitojen ratkaisu. Nämä kolme ulottuvuutta seuraavat samaa logiikkaa kuin mikä on näissä erilaisissa transaktioissa ennen transaktion tekemistä sen aikana tai sen jälkeen. Meillä on myös tällainen eh, help helpdesk toimi tässä. Joskus tähän tarvitaan lisäoperationaalista apua. Me komission linkin kautta annamme tätä apua eritoten, kun ajatellaan olemassa olevan datan tai tutkimuksen tunnistamista, samoin kuin kuluttajatoimijoiden saatavuuden helpottamista ja myös mukana on se, että on tällaisia, tällaista metodologista tukea erilaisten välineiden käytössä. Mitä tulee metodologisiin välineisiin ja datalähteisiin, niin tässä nämä kuluttajatulostaulukot ovat erittäin tärkeitä, koska niistä saadaan EU-laajuisesti edustavaa dataa Samoin harmonisoitu tieto, tieto kuluttajavalituksista, kun niitä rekisteröidään asetuksen 2010 mukaisesti keskitys harmonisoidulla tavalla. Ja meillä on nyt tällainen lisätietokanta tähän. Sitten nopeavaroituksen järjestelmä tuoteturvallisuuden osalta. Tämä tietokanta on tärkeä. Ja sitten meillä on vielä nämä syvälliset markkinatutkimukset niistä sektoreista, jotka eivät toimi potentiaalinsa mukaisesti. Sitten tässä on tämä viimeinen dia vielä. Missä nyt ollaan tämän välineen osalta, mitä tulee päivityksiin? Me olemme olleet yhteydessä komissiossa eri kollegojen kanssa ja mitä tulee tämän välinän täytäntöönpanoon soveltamiseen tähän mennessä, niin tämä heijastuu kaupan kestävyyden vaikutusarvion käsikirjaan. Tämä on tällainen käsikirja, joka ohjaa tällaisia vaikutusarviointeja. Taloudellisia tutkimuksia kaupan vaikutusarvioinneista ja tutkimuksista ja sitten meillä on myös vaikutusarviointityötä esimerkiksi oikeudellisista kaupan, kaupan oikeudellisista kysymyksistä ja ALV-aloitteista. Nämä ovat vain muutamia seikkoja, jotka voisin ottaa esille, joiden osalta on tullut päivitystä tämän välinen suhteen. Ja tietysti tämä työ jatkuu edelleen. Ja haluamme antaa mahdollisimman hyvää tukea muille palveluille ja samalla kannustaa tämän välineen käyttämiseen. Kiitoksia. Ja tässä oli tämä minun esitykseni. Andreas. Onko kenelläkään kysymyksiä? Andreas. Hyvä puheenjohtaja, kiitos, että teitte nämä mielenkiintoiset esitelmät mahdolliseksi tämän päivässä kokouksessa. Minulla olisi kysymys tämän kuluttaja hyödyn analyyttisestä puolesta. Sanottiin, että rahakysymykset eivät ole tässä missään roolissa. Mietin vain, että miten kuluttajahyöty tässä on määritelty komissiossa, eli consumer welfare. Haluaisin kuulla siitä komissiolta enemmän. Anne, would you like to come back on that? Niin, haluaisitko vastata tähän kysymykseen? So, the consumer welfare con- Kuluttaa hyvinvointikäsite, kuten mainitsin, on luonnosteltu myös tässä välineessä. Se viittaa yksilön hyötyihin, joita hän saa hyödykkeistä ja palveluista, ja tavallisesti sitä mitataan kuluttaja ylinäämä käsitteen avulla – Tämä on ihan tavanomainen talousteten käsite. Ja sitten ero siitä, mitä kuluttaja haluaisi maksaa ja mitä hän joutuu maksamaan, siis on se ero. Kun katsotaan että kaikkien kuluttajien kohdalla, niin kuluttaja ylijäämä, hyöty on siis mitattavissa ja muistuttaisin siitä, että nämä meidän markkinatutkimuksemme pyrkivät arvioimaan sitä, mitkä ovat nämä kuluttajan hyvinvoinnin lisääntyminen, eri markkina-alueilla. Tämä pohjautuu myös OECDn määritelmään kuluttaja hyödystä. Eli ihan tavanomaisia taloustieteen käsitteitä siis. Um, so As I understand it, jos minä ymmärsin oikein, tämä kuluttajavaikutusten arviointiväline on uusi. Se on hyvä, sillä aikaisemmin tällaista välinettä ei ollut. Katsotaanpa nyt, minkälaista lainsäädäntöä käsittelemme tällä hetkellä, eli aineellisten hyödykkeiden verkkokauppa, eri valtioilla on erilaisia oikeuksia kuluttajille tällä hetkellä. Teittekö tässä lainsäädäntöaloituksessa kuluttajavaikutusten arvioinnin, teittekö sen maakohtaisesti, sillä haluaisimme mielenkiinto- mielellämme tästä asiasta yksityiskohtaiset tiedot. Lisäksi kysyttekö näitä kysymyksiä kuluttajilta suoraan vai esitetäänkö näitä kysymyksiä pelkästään komission sisäisesti? Onko tämä pelkästään tämmöinen akateeminen toimi? Olen katsonut EUn toimia ja käsittääkseni pelkästään 200 EUn 15 miljoonasta kuluttajasta osallistui näihin kuulemisiin. Eli, ja lisäksi 12 maasta kuluttajajärjestöt eivät ollenkaan osallistuneet kuulemiseen. Eli kysymykset ovat hyviä, mutta ketkä niihin vastaavat ja käytittekö tätä välinettä myös aineellisten hyödykkeiden lainsäädännön kohdalla? Niin yksi Yksi juttu nimittäin, vastaus minun kysymykseeni ja vastaus herra Schwabin kysymykseen ovat oikeastaan ristiriitaisia, joten ehkä tätä pitäisi syventää. Ja sitten meillä äh, nyt uusi kysymyksenä menee eri suuntaan nyt. Nimittäin mitä tulee kuluttajien hyvinvointiin tai hyötyyn, miten se määritellään? Onko ylipäänsä mahdollisuutta äh, luoda eurooppalaista määritelmää, kun näemme, että kuluttajalainsäädäntö jäsenvaltioissa on kehittynyt hyvin eri tavalla. Eikö se ole merkki siitä, että kuluttajien intressit ja edut jäsenvaltioissa ovat olleet erilaisia. Ehkä myös kuluttajien sananvalta on ollut erilainen. Yhdistyneessä kuningaskunnassa on tärkeää, jos on esimerkiksi tuotteessa vika, niin silloin on tärkeää, että kuluttaja saa valita, lähettääkö hän tuotteen takaisin vai korjauttaako hän sen. Saksassa taas sitten kauppias voi päättää tästä. Eli kuluttajien oikeuksia tulkitaan eri tavalla eri jäsenvaltioissa. Miten Tällaiset erot voidaan ottaa huomioon tässä consumer welfareissa kuluttajien hyvinvoinnista ja hyödyssä. Miten käsittelette tällaisia näkökohtia? Question, would you like to come back on? Niin, haluaisiko komission edustaja vastata näihin kysymyksiin? Thank you, Madam Chair. Um, now, concerning uh, your question... Kiitos puheenjohtaja. Puhuitte aineellisten hyödykkeiden verkkokaupasta. Lyhyt, kysymys, äh, lyhyt vastaus on kyllä. Olemme tehneet hyvinkin syvällisen kuluttajavaikutusten arviointivälineen ja olemme käyttäneet myös makrotaloudellista mallia, johon kuuluu myös vaikutusten arviointi. Siinä siis tarkastellaan vaikutuksia talouteen kokonaisuudessaan, mukaan lukien kuluttajien hyötyyn tai hyvinvointiin ja hintoihin. Eli kaikki nämä tiedot ovat saatavilla maakohtaisessa muodossa. Tämä kaikki on otettu mukaan vaikutusten arvioinnissa ja vaikutusten arvioinnissa on käsittääkseni myös erillinen liite, jossa tämä analyysi on esitelty. Tämä väline, jonka me olemme käsit- kehittäneet vaikutusten arviointia väli- varten, sen haluaisin vielä selventää, sitä käyttävät eh, ennen kaikkea komission muiden pääyksiköiden kollegat, jotka eivät välttämättä ole niin tietoisia tarpeesta arvioida kuluttajavaikutuksia, eivätkä myöskään välineistä, joilla näitä vaikutuksia voidaan arvioida. Me olemme siis kehittäneet välineen muille pääyksiköille ja nyt haluamme lisätä tietoisuutta tämän välineen käyttämisestä. Tietysti tämä aloite tuli meidän omalta pääyksiköltämme. Olemme jo tehneet siis tällaisia analyysejä aikaisemminkin ja kä- käyttäneet näitä tietoja jo aikaisemminkin. Sitten Refitin julkisesta kuulemisesta sanoisin, että julkinen kuuleminen on hyvin erilainen edustavasta tutkimuksesta, edustavan tutkimukseen nähden. Eli julkin, julkisessa kuulemisessa kaikki halukkaat vastaajat voivat osallistua kuulemiseen. Usein kyse on sidosryhmistä eikä yksittäisestä kuluttajasta, sillä julkiseen kuulemiseen vastaaminen vaatii tiettyä tietotasoa, tietoa osaamista ja jopa lainsäädännön tuntemusta. Monillakaan yksittäisillä kuluttajilla ei ole tällaista tietotasoa. Eli tekniikka on hyvin erilainen määrä ei ole niinkään tärkeä kuin laatu. Sidosryhmien antavat vastaukset on usein suodatettu heidän omista kokemuksistaan, heidän omien käyttäjiensä ja jäsentensä vastauksista. Me käytämme monia erilaisia välineitä. Tietojen keräämiseen voidaan käyttää mysteerishoppailua, sidosryhmien kuulemisia muun muassa. Jokaisella näistä välineistä on oma erityispiirteensä, mutta en käsittelisi nyt julkista kuulemista sinällään tutkimuksena ja sanoisi, että eh, julkinen kuuleminen ei ole edustava, koska niin moni ei vastannut siihen. Tämä on aivan erilainen toimi. Sitten pääkysymyksestä pääkysymykset toimivat suuntaviivoina analyysille, eli me käytämme eri metodeja ja tietolähteitä analyysin tekemisessä. Tämä on oikeastaan kuin tällainen luettelo, jota, josta käytämme eri osia relevanssin mukaan. Sitten vielä kuluttajien hyvinvoinnista tai hyödystä, eli consumer welfareista. No onko mahdollisuus luoda määritelmä, joka toimii kaikissa kulttuureissa ja jäsenvaltioissa? No se on tarkoituksena. Haluamme tässä myös moninaisuutta heijastella, sillä hyödyn lisääntyminen tai hyvinvoinnin lisääntyminen liittyy juuri kuluttajan hyötyyn. Ja kuluttajan hyöty taas on se lisä, jonka kuluttaja on valmis maksamaan tietystä tuotteesta tai palvelusta verrattuna sitten markkinahintaan. Eli yksilön valmius maksaa on erilainen yksilöstä yksilöön Kuitenkin kaikki maksavat saman markkinahinnan, mutta yhdellä kuluttajalla saattaa olla tuotteesta parempi tai suurempi hyöty kuin toisella. Kun nämä tiedot sitten kootaan, niin puhumme, puhumme keskiarvoisesta kuluttajahyödystä – Eli jos sanomme, että kuluttajien hyvinvointi on lisääntynyt, niin silloin puhumme siitä, että kuluttajien hyöty on lisääntynyt. Eli aloitamme, lähdemme jostakin tietystä lähtötilanteesta ja sitten mittaamme, onko kuluttajien hyöty ja hyvinvointi lisääntynyt. Esimerkiksi jos hinnat laskevat, niin silloin kuluttajien hyöty lisääntyy. Kiitos paljon. Päätän kokouksen. tähän. Kiitos paljon näistä esitelmistä. Seuraava kokous on huomenna aamulla. Aloitamme koordinaattorin kokouksella. Kiitos.